Colleagues, um, I'm just going to begin. Uh, Arvon kollegat, uh, aloitan ilmoituksilla. Äänestyksiin menemme vasta, kunhan kaikki ovat istuutuneet. Tulkkaukseen liittyen muistutan, että meidän on noudatettava meille annettua kokousaikaa ja ilmoituksia on roppakaupalla äänestyksiin sit, siis vasta kun kaikki ovat saapuneet. Hyvät kollegat, esityslista luonnokseen liittyen ehdotan seuraavanlaista muutosta 2.1. Toimijoiden välisissä neuvotteluissa neuvoteltiin laajaa EU-lisäjärjestelmästä. 19.30 tähän liittyvä äänestys toimitetaan. Jos teillä ei ole mitään huomautettavaa, niin näillä muutoksilla esityslista hyväksytään. Tulkkaukseen liittyen Tanska, Malta ja Geelinkieli eivät ole tarjolla. Ja sitten koordinaattoreiden suosituksiin ja delegoituihin säädöksiin joitakin ilmoituksia. Tähän menee hetki, joten voisitteko istuutua sinä aikana, kun minä täältä näitä teille luen. Esittelijöiden nimeämiset. Ensin Silvia Vivon Kaufman SEDstä vastaa aiheesta jäsenvaltiolle annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti turvallisuutta, to, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallootteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoleksi. Sitten kollega Kienge, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastoinnit. Sitten ah, arvon kollegat, aikamoinen melu. Kollega Wikström vastaa taas maahanmuuttotilastoista, kansainvälistä suojelusta. Kollega Andersson vastaa äh, EU-kansalaisuuskysymyksistä esittelijän omenaisuudessa. Ja kaksi kaksi humanitaarisen avun antamisen kriminalisointi. 24. Niin. toukokuuta päätettiin siirtolaisten salajakuljetukseen liittyvästä päätöslauselmasta ja siitä, että asia käsitellään vain englanninkielistä käy, kieltä käyttäen. Puheenjohtajan kokouksessa on päätetty, että heinäkuun täysistunnossa asia käsitellään keskusteluin ja ottaen huomioon työjärjestyksen sääntö 128.5. Sopiiko tämä kaikille? Olkaa hyvä. Working only in English. Ja vastuus on että työskennellään vain englanniksi. Minulla käsittääkseni on oikeus tehdä niin 158 kohdan mukaan työjärjestyksessä. Ja haluan tässä myöskin puheenjohtajakokoukselta kannanoton asiaan. So just, uh, Kiitokset edustaja Sälstra. Ne, jotka eivät kuunnelleet, niin muistutan vielä, että kyse on aiheesta humanitaarinen apu. Voitte tietenkin kokouksen tästä ilmoittaa. Kiitoksia. Koordinaattoreiden suositukset on siis hyväksytty sen verran delegoiduista säädöksistä. Vielä jotain kuitenkin teille. Minun on nämä teille luettava. 7. toukokuuta 2018 komissio hyväksyi delegoitun säädöksen direktiivistä 2015-849 täydentämisessä teknisillä sääntelystandardeilla. Meillä on kolme kuukautta vastustusaikaa tarjolla. 6. kesäkuuta Neuvosto ilmoitti parlamentille, että ei se aio vastustaa komission delegoitua säädöstä. Sitten meillä on olemassa komission kertomus huumausaineiden lähtöaineista annetulla asetuksella 273 ja neuvoston asetuksella 111-2005 siirretystä säädöshallasta. Sitten kolmantena kahdeksas päivä saimme kolmansien maiden kansalaisiin liittyvän ehdotuksen ja komission täytäntöönpanon päätöksen kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäistä kaavaa koskevista teknisistä eritelmistä. Ja nämä tekstit välitetään kaikille Liven valiokunnan jäsenvaltioille ja tarkistukset on jätettävä 22. kesäkuuta mennessä. Jos teillä on jotain huomautettavaa, niin 22. kesäkuuta kello 12 mennessä liven sihteeristöön viestinne. Ja sitten muistuttaisin, että äänestys alkaa tuota pikaa, joten ottakaapas korttine esille. Kollega Weidenholzer, olkaa hyvä. Mr. Weidenholzer's voting card is kollega Weidenholzerin äänestyskortti on tulossa. Se toimitetaan teille tuota pikaa. Voisitteko ottaa korttinne esille? Ja jos se on jäänyt täysistunnon saliin, niin pyytäkää jotakuta hakemaan se sieltä. Telekoidusta säädöksistä esitin teille vähän lyhyemmän version. Meillä on sitten vielä yksi työjärjestysasia. Kollega Metsola, maahanmuuttajien tilanne Välimeren alueella. The most Kiitos Claude, niin olemme täällä. Ja nyt puhumme sitten todellisista ihmisistä, haavoittuvimmassa asemassa olevista ihmisistä. Tätä on tietysti käytetty myös poliittisiin sotiin ja me olemme täysistunnossa keskustelleet asiasta olisi pitänyt nyt vähän jo kerätä omiakin ajatuksiaan. Salvini tietää kyllä omat velvoitteensa kansainvälisen lain sisällä, mutta hän on jättänyt ne nyt huomiota. Me olemme kaikki saaneet tämän nyt nähdä viimeisten tuntien ja päivien aikana Unkari myöskin, kun siellä sitten ihmiset ovat, ihmiset ovat joutuneet merellä rukoilemaan ja toivomaan pelastustaan. Toivomme, muistavamme, että tämä ei ole Maltan eikä Italian oma asia, vaan tämä voidaan ratkoa unionin konkreettisiin yhteisiin toimiin yhteishengessä ja meidän tässä salissa täytyy taata se, että näin tapahtuu. Tämä on todellakin sitten meidän eurooppalaisten arvojemme mukaista. Me olemme nyt epäonnistuneet tässä. Meidän täytyy edelleenkin pyrkiä takaamaan se, että päätökset, joita olemme tässä pitkään nyt jo pyöritelleet, tulee sitten tehtyä ja saamme koko järjestelmän uudistettua solidaarisuuden jakamiseksi jäsenvaltioiden välille ja meidän täytyy tämä liiketoimintamalli sitten pystyä ratkomaan. Kyllä päätän puheenvuoroni kohta puoliin, mutta meidän täytyy katsoa sitten turvapaikka-asiantuntijoiden ja muiden asiantuntijoiden raporttien. Me emme voi tällä tavalla nyt turvallisuutta vararantaa eikä myöskään sitten jättää Afrikkaa noin oman omanensa vojaan. Espanja tapahtuu, Espanjassa tapahtuu samat asiat varmasti tulevienkin päivien aikana, eikä siellä varmaankaan pääministeriltä ole oletettavissa kovinkaan paljon uutta. Um, yeah, I, I didn't particularly want to start a debate. En halunnut avata keskustelua tästä aiheesta. Do it all again, please. What the lady said, it was so inspiring. Tämä oli niin inspiroivaa. Minä en kuullut sitä kokonaisuudessaan. Voisimmeko kuulla koko tarinan vielä kerran? Co- colleagues. Arvon kollegat. Kyllä me siirrymme äänestyksiin. Arvokollegat, hiljaisuutta. Kollega Metsola. Hyvät kollegat, varsinkin ne, jotka eivät täällä yleensä kasvoja näytä, pyytäisin hiljaisuutta. Edustaja Metsola käytti työjärjestyspuheenvuoroon viitaten, että tätä ei välttämättä käsitellä täysistunnon, mutta se tuli esille. Mutta meillä on keskiviikkona sitten keskusteluaiheesta. Hyvä sinänsä. Me olemme todellakin panostaneet tähän aiheeseen ja se käsittelyyn ja voinen olettaa, että monet valiokunnan jäsenet osallistuvat tähän keskiviikkoiseen keskusteluun aiheesta Välimeren tilanne ja pakolaisten saapuminen alueelle. Kiitokset tästä ilmoituksesta. Nyt pääsemme äänestyksiin. Meillä on kaksi äänestystä Käsiteltävänä ensimmäisenä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto. Edustaja Makovaja on esittelijä ja hän voi ihan lyhyesti kertoa näkemyksensä ennen äänestyksen alkamista. Kiitokset, niin me äänestämme tänään unionin IT-viraston puolesta tai vastaan, ja siellä on tarkoitus säästää, säilyttää Euroopan tietoja, eurooppalaisten tietoja. Tässä täytyy taata yhteensopivuus. Ei ole mitenkään järkevää, että kymmenistä tietokannoista täytyy etsiä tietoa nykyisellään, vaan täytyisi saada ne yhtä kaikki kertaheitolla ja niiden pohjalta sitten tehdä selvä tilannearvio radio. Näin me haluamme nopean koordinainun järjestelmän, jolla sitten saamme tietoa järjestäytyneestä rikollisuudesta, laittomasta maahanmuutosta ja terroristiuhkista ja muista vastaavista. Kiitos kaikille, jotka ovat auttaneet tässä pitkällä matkalla. Me olemme päässeet ihan hyvään lopputulokseen. Kiitos. Okay. Thank you. Hyvä. Kiitoksia. Siirtykäämme äänestykseen. Äänestys alkaa. Has everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 47 puolesta, 4 vastaan, 6 tyhjää, hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Um, Nyt voimme siirtyä seuraavaan äänestykseen EUn ja Yhdysvaltojen Privacy Shield-järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys. Siirrymme äänestykseen. Uh, Griesbeck. Edustaja Griesbeck. Please go ahead. Merci, uh, monsieur le président. Kiitän puheenjohtaja, kiitos uh, Claude. No tästä äänestyksestä sanoisin, että ALDE haluaa tehdä tähän liite, lisäyksen tuohon kahdeksanteen seitsemänteen kohtaan. Sofi Intveld sen on esittänyt ja tämä sitten lisätään tarkistuksen 87 alkuun ja Sofi Intveld on teille käsittääkseni tuon 424 a muutoksen sanonut, eli on sitä mieltä, että jo ensimmäinen 9.2018 mennessä Yhdysvaltain tulee tähän täysin sopeutua. Kiitos. Um, Kiitos. Tämä on suullinen tarkistus lisäyksenä 87 tarkistukseen minä luen sen teille. Mikäli Yhdysvallat eivät noudata ensimmäinen syyskuuta 2018 mennessä näihin säännöksiin, niin komissio ryhtyy 45 artiklan mukaiseen ö, toimintaan, eli Privacy Shield-järjestely keskeytetään, kunnes Yhdysvallat noudattavat annettuja määräyksiä. Onko olemassa, tai mikäli on niin vastustusta, niin tilanne on eri, mutta jos ei, niin aiheesta äänestetään esityslistan ja äänestyslistan järjestyksen mukaisesti. Roberta, vielä kerran, olipa hyvä. Tämä suullinen tarkistus oli pyrkimys päästä ylitse erimielisyys, joita eri poliisiryhmien välillä on, mutta kuitenkin menettelysyistä ja syistä, jotka selittiin sähköpostivissa, jonka lähetin teille viime viikolla. Ja että mä uskon, että edelleenkin on mahdollisuuksia käydä neuvotteluja, joten haluaisin kuitenkin nähdä, mitkä ovat tulokset, jos pyydämme äänestyksen lykkäystä. Voisinko äänestää siitä aluksi? Okay, thank you for that. Hyvä, kiitoksia. Ihan tarkennuksen omaisesti toteaisin edustaja Metsolan pyyntöön liittyen EPPn nimissä. Perjantaina 9. kesäkuuta hän pyysi EPPn puolesta äänestyksen lykkäämistä meidän on äänestettävä tästä 119 artiklan mukaisesti tässä kokouksessamme. Ja sanottakoon vielä, säännössä sanotaan, että jos ennen äänestystä pyynnös, pyyntö esittää, niin sitä on käsiteltävä, joten meidän on saatava yksinkertainen enemmistö tämän pyynnön tueksi. Eli tarkennuksen vuoksi toteaisin, että kun äänestätte kyllä, niin se tarkoittaa sitä, että äänestystä lykätään Privacy Shield-järjestelyn osalta. Jos äänestätte ei, eli punaista, niin emme lykkää tätä, eli toistan. Eli jos äänestätte puolesta vihreätä nappia painamalla, niin haluatte äänestyksen lykättävän. Jos äänestätte vastaan, eli punaista nappia painatte, niin silloin emme lykkää äänestystä. Eli punainen tarkoittaa äänestetään, vihreä tarkoittaa äänestystä lykätään. Haluatteko, että toistan? Just, just fine. Let's proceed to the vote. Hyvä, hyvä. Siirrytään äänestykseen. Äänestys alkaa. Vote is closed. Ja äänestys päättyy. Um, so we proceed to the vote. Eli äänestämme. Yeah, we proceed to the vote. I'm not saying it was close or anything, but it is why I repeated it four times, you know. Okay, so if anyone... Jos joku äänesti vahingossa väärin, niin ei voi mitään. Siirtykäämme äänestykseen. Right, the, we proceed to the vote. Eli äänestäkäämme. Tarkistus 20, äänestys alkaa. Okay, colleagues, can we pause for one minute? The S&D have one member. To... ST-riveistä yksi ääni on annettu liikaa. Nation. Sihteeristö ilmoitti, että asia pitää korjata. No niin, nyt asia on kunnossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Compromise Kompromissi yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28, ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty myös tämä. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 35. Äänestys alkaa. päättyy, hyväksytty. 36. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 41. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 46 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 47. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 48. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kirjataan muistiin. Sitten kompromissitarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 52. Äänestys alkaa. Siis 52. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 4. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 56 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 57 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 58 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 59 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi tarkistus 5. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 65. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 66. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 67. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 68. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 69. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 74. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 75. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 76. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 77. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 78. Äänestys alkaa ja päättyy. Ylätty. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ylätty. 79. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 82. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 7. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme suullisen tarkistukseen 87. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 87. Äänestys alkaa. Pyydän anteeksi Siis tarkistus 88. Siitä äänestämme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdantolausekkeet. Kompromissi, tarkistus 8. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 9 johdantonsa kappaleista äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromiss, äh, kompromissitarkistus 10. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta, 25 vastaan ja kolme tyhjää. Hyväksytty. Äänestykset päättyvät tähän. Kiitokset kärsivällisyydestämme. Colleagues, um, if, if you wish to stay for the meeting. Hyvät kollegat, jos haluatte seurata kokouksen kulkua, niin pyytäisin teitä istuutumaan. Komission jäsen King on paikalla. Jos haluatte poistua salista, niin josko se onnistuisi oikein hissuksi. Hyvät kollegat, hienoa, että olette täällä seuraamassa tätä asiaa. Tiedän, että Matka tänne ei ole ollut ihan helpomasta päästä. Kiitokset siitä kuitenkin, että olette päässeet tänne. Ei tämä mikään helppo ajankohtakaan ole tämä maanantai-ilta. Kiitokset myöskin komission jäsenelle Kingille. Maanantai-ilta Strasbourgissa ei mikään paras kokousvaihtoehto, mutta näin se vain on. Ja tietä, tiedätte, että puhumme nyt tilannekatsauksesta, edistymiskatsauksesta koskien turvallisuusunionia. 17. huhtikuuta komissio julkaisi 14 tilannekatsauksen. Siihen liittyy erinäisiä lainsäädäntöehdotuksia. Tarkoituksena on helpottaa sähköisen todistusaineiston saamista ja esimerkiksi tilitietojen tai rahoitusalan tietojen saamista aseiden tuontitietoja ja muita. Ja olen iloinen siitä, että komission jäsen kertoo meille nyt tästä turvallisuuspaketista. Ja Natali vastaa ITER-valiokunnassa tätä asian käsittelyä. Muutkin kollegat ovat olleet tässä mukana. Komission jäsen King. Pitäisikö minun kertoa näistä lainsäädäntöä? seikoista. No olisi tässä ollut jotain vielä sanottavana, mutta ehkäpä parempi, että lähdette suoraan esittelemään asiaa. Kollegat ovat aika lailla uupuneita. Hankala päivä. Ilmeisesti Pariisista lähdettäessä jotain ongelmia on ollut. Omaakin väkeä on siellä vielä jumissa. Kollega King, olkaapas hyvä. Te voitte alustaa keskustelua ja vielä kerran kiitokset siitä, että olette päässeet tänne paikalle. Um, uh, uh, hyvät jäsenet, hyvät kollegat, kiitokset asioihin uh, pureutumisesta. Muutama viikko sitten me esitimme viimeisimmän tilannekatsauksen, tämän paketin, josta keskustelemme nyt, ja minä tahtoisin myös muutaman sanan sanoa tulevasta turvallisuusunionikertomuksesta. Se on tiedossa tältä, tällä viikolla. Se taas sitten vielä viekin tilannetta vähän eteenpäin. Mutta tuo huhtikuun kertomus, huhtikuun paketti itse asiassa pureutuu juuri turvallisuusunionin ytimeen, eli kun kyse on terrorismin, terroristien toiminnasta, juuri siitä, miten voimme ennaltaehkäistä tätä muun muassa. Ja tämä paketti, josta nyt keskustelemme, on luotu siksi, että rikollisten ja terroristien olisi hankalampi matkustaa, saada rahoitusta, saada räjähteitä ja ampuma-aseita. Ja myös pyrimme sitten poistamaan tiettyjä esteitä, joita on olemassa todisteiden siirtämiseen paikasta toiseen näissä rikoksissa. Ja nyt me, meillä on vaalit tiedossa ensi vuonna ja toivomme, että yhdessä saamme sitten työtä tehtyä tehokkaasti voidaksemme mahdollisimman monta näistä ehdotuksista saada ajoissa aikaan. Haluan, halunnette minun muutaman sanan sanoa näistä aloitteista. Ensiksikin, nyt en sen kummemmin missään etusijajärjestyksessä, mutta kuitenkin puhun tästä sähköisestä todistusaineistosta ja siihen pääsystä. Sähköinen todistusaineisto on pääsy, kuten sanoimme, se voi, siihen voi mennä aikaa, vaikka kuinka se voi olla hyvin hankalaa, eli siihen voi mennä aikaa liikaa erityisesti jos sitä käytetään eri oikeudenkäyttöalueiden välillä. Ja näin, jos me haluamme sitten rajat ylittävää sähköistä todistusaineistoa saada helpommin käyttöön, niin olemme ottaneet kaksi ehdotusta, asetuksen ja direktiivin, joissa tarkoitus on sitten lainsäädäntöviranomaisten ja muiden viranomaisten työtä helpottaa sähköpostitse, WhatsApp-viestien, tekstiviestien ja muiden saamista tutkimisesta, rikosten tutkimiseen ja rikoksista syyttämiseen, kun kyse on yleisestä rikollisuudesta ja sitten kyberrikollisuudesta. Tässä on mahdollisuuksia oikeusviranomaisten toimia, ei siis poliisiviranomaisten, eli oikeusviranomaisten pyytää suoraan palvelun tarjoajalta toisesta, toiselta oikeudenkäyttöalueelta tällaista unionin suojaa määräystä, turval- määräystä, kun kyse on palveluntarjoajista, jotka Euroopan unionissa toimivat toimivat, niin näiden täytyy vastata tiettyjen aikarajojen sisällä tällaiseen pyyntöön. Kymmenen päivän sisällä keskimäärin vastaus on esitettävä joka tapauksessa nopeasti, jopa tuntien sisällä tietyissä tapauksissa. Palveluntarjoajalta voidaan myös pyytää säilyttämään tiettyä tietoa Eh, tuota unionin määräystä täyttämään. Näitä voidaan käyttää ainoastaan rikollisessa, rikollis, rikosoikeudellisessa menettelyssä ja kaikki erilaiset suojatoimet on tässä otettu huomioon. Ja me olemme tarkoin määritelleet myös suojalausekkeet palveluntarjoajia silmällä pitäen. Me myös teemme työtä käytännön toimien helpottamiseksi oikeudesviranomaisten yhteistyön välillä ja lain valvontaviranomaisten sekä palveluntarjoajien yhteistyötä parantaaksemme. Ja me olemme tietoisia siitä, että me emme yhtään missään tyhjössä tässä toimi. On olemassa esimerkiksi muita, e, muita lainsäädäntöjä, kuten Yhdysvaltain Cloud Act, joka on juuri äskettäin hyväksytty. Meidän toimintamme tähtää johdonmukaiseen lähestymistapaan sekä Euroopan unionin sisällä että sitten unionin toimissa suhteessa kansainväliseen muuhun kenttään. Meillä täytyy olla samat selvät säännöt ja sitten omat suojalausekkeet. Perusoikeuksia täytyy noudattaa, yksityisyyden suojaa ja sitten myös oikeuden hakukeinoja myös. Ja sitten toiseksi on tuo tieto, pääsy rahoitusta koskevan tie, koskevaan tietoon. Ja on edelleenkin liian helppoa rikollisten ja terroristien siitä rahaa pankkitililtä toiselle jäsenvaltiosta toiseen. Ja meidän mielestämme lainsäädäntöviranomaisten täytyy saada selvät säännöstellyt keinot rahoitusta koskeviin tietoihin pääsyyn, kun kyse on rikollisuudesta ja terrorismista. Näin me pyrimme nimenomaan helpottamaan tätä tietoihin pääsyä. Ja tässä direktiivissä on tarkoitus nimenomaan tutkintaa varten, tutkintaa palvelevia rahoitustietoja saada ilman, että täytyy sitten lähettää pyyntö erikseen kaikille rahoituslaitoksille. Siihen menee aikaa, se on tehotonta ja myös siinä on erinäisiä riskejä, eli mahdollisesti käsitellään useampia ihmisiä kuin tarpeen olisikaan. Eli tässä on kyse tapauskohtaisesta toimista, toimista toimesta tietyt viranomaiset tässä toimivat, esimerkiksi nämä selvittelykeskukset, rahoitusrahaanpesun selvittelykeskukset tässä toimivat, jotka sitten henki, identifioivat kyseiset epäilyttävät pankit, joissa tällaisia tilejä mahdollisesti on. Eli tässä on kyse sitten näistä rahoitu, rahanpesun selvittelykeskuksista, FIUista, jotka tässä tekevät työtä, samoin Interpol ja Europol. Näin voidaan pyytää tällaista rahoitustietoa ja rahoitusanalyysiä myös. Ja näin sitten on esitetty myös tietyt suojalausekkeet yksityisyyden suojaan, suojaa varten Europolin ja poliisidirektiivin mukaan, millä tavalla siis henkilötietoja käsitellään tämän direktiivin sisällä. Kolmanneksi me olemme tahtoneet parantaa näitä henkilökorttien turvallisuus turvallisuutta. Henkilökorttien ja henkilöllisyyden varastaminen ja väärentäminen itse asiassa on laajalle levinnyt, Tässä helpotetaan terroristien liikkumista pitkin unionia, kun käytetään sitten väärää henkilöllisyyttä. 18 miljoonaa eurooppalaista tällä hetkellä pitää hallussaan sellaista henkilökorttia, jota ei voi koneellisesti lukea, eikä siinä tietenkään ole biometrisiä tunnisteita, ja tästä sitten syntyy suora suora ongelma. Ja tässä komissio onkin esittänyt näitä turvallisuustunnisteiden parantamista, kun on kyse oleskeluasiakirjoista unionin asiakkaille ja sitten muille kuin unionin kansalaisille. Me emme ehdota tässä mitään unionin henkilökorttia sen kummemmin, vaan tavoitteena on se, että meillä olisi yhteiset standardit unionissa, joissa yhteisesti käytettäisiin tiettyjä biometrisiä tietoja pakollisesti niissäkin maissa, kanssa, jotka antavat tällaisia kansallisia henkilökortteja. Ja tässä tietysti sitten on lisätietoa tuosta biometrisestä asiasta myöhemmin, mutta ei tarvitse siis ottaa käyttöön tällaista henkilökorttia sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa tällaista ei ole käytössä ollenkaan. Eli kyse on turvallisuustunnisteiden parantamisesta niissä valtioissa, joissa tällainen kortti ylipäätään on jo olemassa. Ja seuraavaksi me kiinnitämme huomiota sitten räjähteiden lähtöaiheisiin, aineisiin. Ja mehän tiedämme, että näissä viimeisimmissä terrori-iskuissa on käytetty kotitekoisia räjähteitä. Niitä on sitten saatu markkinoilta. Eri jäsenvaltioissa on erilaisia lainsäädäntömuotoja näitä kemikaaleja sääntelemään, ja se on meidän mielestämme tietysti vähemmän mukava tilanne. Me tarvitsemme tarkempaa kenttää tähän, koska näitä ei ole mitenkään teoreettisesti vain esitetty, vaan näitä on käytännössä käytetty näitä aineita. Ja komissio on sitten korjannut näitä räjähteiden lähtöaine direktiiviä, selventänyt sääntöjä ja myös pyrkinyt tiettyjä puutteita siinä korjaamaan, kun sitten, että olisi mahdottomampi valmistaa kotitekoisia pommeja ja räjähteitä, eli tietyt kemikaalit pitäisi kieltää, joita on käytetty käytetty näiden räjähteiden valmistamiseen ja jäsenvaltioiden kansalaiset voisivat saada vain tiettyjä aineita tietyn luvan esittämällä ja tietyt kriteerit täyttämällä, eli jäsenvaltioiden viranomaiset tarvitsivat sitten perustakseen tietyn kriteeriluettelon, että ylipäätään antavat tuollaisen luvan. Ja sitten me vielä kiinnitämme huomiota tähän ampuma-aseiden tuontiin ja vientiin. Olemme kuten tiedätte, keskustelleet tässä ennenkin, ähm, voidaksemme terroristeille saada entistä vähemmän ampuma-aseita tuotua ja vietyä. Vahvistamme siis tätä kehystä. Eli nyt on kyse ampuma-aseiden tuonnista ja viennistä. Olemme antaneet tästä suosituksen. Voidaksemme valvontamenettelyjä parantaa, järjestelmällisiä taustakartoituksia täytyisi kaikista henkilöistä sitten toteuttaa, jotka ovat tuomassa näitä aseita tai viemässä. Tässä käytämme ekristä esimerkiksi rikosrekisterikantaa hyväksemme. Nämä ovat merkittäviä ehdotuksia ja kuten jo alkumetreillä sanoin, niin me odottelemme kovasti keskustelua teidän kanssanne. Mitä pikimmin toivottavasti pääsemme keskusteluun yhteisiä askelia ottaaksemme, voidaksemme saavuttaa mitä pikimmin eh, tämän vaalikauden loppuun mennessä tuloksia. Ja olen toki esittelijän käytettävissä Sippelin eh, ja McInnesin, Prein, Radevin ja kaikkien muiden kanssa valmis tekemään yhteistyötä asian edistämiseksi. Ja sitten vielä, kun minä kerran nyt puheenvuoron sain, niin puhuisin muutaman sanan tämän viikon turvallisuuskatsauksesta. Ensiksikin siinä on tarkoitus tutkailla, millä tavoin on edistytty kemikaalisten, biologisten, ydin- ja radiologisten aineiden uhkan arvioimissa. Valitettavasti Salisburin isku osoitti, että meidän täytyy olla valmiita tämän tyyppistenkin uhkien torjumiseen. Ei kyse ole mistään mahdottomasta abstraktista iskusta, vaan se on aivan totta. Ja me käytämme sitten CBRN, eli kemiallisia, biologisia, radioaktiivisia ydinaineita raaka-aineita kohtaan tällaisia mm, määräyksiä yhteistyötä parantamalla ja sitten valmistautumalla tähän sitten entistä paremmin. Olemme ottaneet myös erityiskeinoja käyttöön kemiallisen uhan estämiseksi. Ja sitten vielä on kyse tämän näiden terroristien verkkosisällön torjumisessa. Tästä on puhuttu maaliskuussa. Me saamme tästä loppukertomuksen korkean tason asiantuntijoilta. Yksi kertomus on tullutkin jo viime kuulta. Ja tässä sitten on tiettyjä asioita, esimerkiksi rautatieliikenteen matkustajien turvallisuusasia ja myös uhkien arviointi. Sitten on vielä näitä muita turvallisuusasioita, kuten yhteen toimivuus, siihen palaamme sitten myöhemmin, samoin kuin rahanpesuun vastustusasiat ja myös sitten ne säännöt, että miten tuodaan ja viedään pieniä ampuma-aseita ja käsiaseita ja palaan siis uudelleen kyllä näihin ehdotuksiin tarkemmin siinä vaiheessa, kun tämä kertomus on saatu valmiiksi. Ja olen todellakin kiitollinen nyt jo tässä vaiheessa paneutumiseen näihin asioihin ja yhteistyöhön. Uh, um, oikein paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen. EPVn puolesta edustaja Metsola, olkaapa hyvä. Mr. Radef, Olen tällä Radefin tilalla tänään, joten voinko esitellä meidän kantamme hänen asiastaan jo nyt, niin että meillä on tämä yhteinen vahkautettu EPPn kanta. Rikollisuuden torjuminen ja torjunta on ollut olennaista jo EU 2015 turvallisuushankinnan pohjalta ja myöskin lukuissa päätösosata parlamentti on korostanut sitä, se on todettu asiaksi, jossa on tapahtunut parannusta, on nimenomaan yhteistyö ja tiedonvaihto vastuviranomaisten välillä – ja joten esittelijä uskoo, että esitykset, joista tänään keskustellaan, jotka koskevat rahoitus- ja muita tietoja sille, että voidaan selvittää tiettyjä rikoksia, voi edistää yhteistyön kulttuuria ja tiedonvaihtoa, mikä tapahtuisi nopeammin kuin tähänkin asti. Tällä voidaan poistaa aukkoja lainsäädännöstä ja täydentää olemassa olevia säädöksiä niin, että saadaan unionista turvallisempi. Tämä menee pitemmälle kuin eh, terrorismin rahoitus ja rahanpesu, koska usein on Europol todennut, että järjestöjen rikollus ja terrorismi ovat yhä enemmän yhteydessä toisiinsa, emmekä me voi torjua yhtä torjumatta toista. Samaan aikaan toimintoita tässä esityksessä on, niiden tulisi pyrkiä edistämään sitä, että katsotaan mikä on välttämättömyys ja mikä on oikea suhteessa tapahtuvaa toimintaa, niin kuin usein rikos, rikosoikeudessa. Me pyrimme saman aikaan hiljaisen keskustelua väristöiden kanssa ja hyvää yhteistyötä kun neuvoston kanssa ja komission kanssa, niin että neuvottelu saadaan päätökseen ennen ensi vuoden vaaleja. Thank you, Roberta. And of course I should have mentioned... kiitoksia. Niin, minun olisi siis pitänyt muistaa kaikkia siitä, että sitten myöskin kollega Radefin failista. Kollega Sipilä vastaa todistusaineistosta ja toimii STn koordinaattorina. Olkapas hyvä. I'm always happy to have a... Kiitos Claude. Olen aina iloinen, kun mun käydä keskustelua komissiosen Kingin kanssa turvallisuudesta. Ja turvallisuus on todella hyvin tärkeä asia kansalaisille. Olen hiukan yllättynyt siitä, että tavallisesti turvallisuudesta keskustellaan hyvin tällaisessa lyhyessä yhteydessä, koska sillähän ei vain suojella meidän kansalaisiamme rikollisuudelta, vaan täytyy myöskin suojella sananvapautta. Ja en näe mitään liikettä, tämä ei ole teidän synne, herra King, haluaisin mainita asian, että olen pahoillani siitä, että ole edistystä sellaisissa asioissa kuin yksityisyys, sähköyksityisyys. Siis me olemme nähneet, meillä on hiukan toivoa viime neuvoston kokousta ennen, mutta siellä vain sitouduttiin siihen, että tehtäisiin asiassa jotakin, mutta se suojeltaisiin luottamuksellisuutta, jota kan, tiedonvaihdossa, jota kansalaiset harjoittavat. Kuuluu, siihen kuuluu myös se, että voidaan tuntea olo turvalliseksi unionissa, joten äh, samalla tavalla kuin torjutaan rikoksia ja terrorismia meidän unionissa, mitä minua kiinnostaisi, äh, nyt palatakseni teidän asiaan, joka... Äh, to hear your views on the... Kuulla teidän mielipiteenne. Deal with it. Meillä on kuitenkin kysymyksiä, varmastikin tiedätte, että minulla on aina kysymyksiä tällaisista tärkeistä asioista. En ole halukas sanomaan nyt konkreettisia asioita näistä asioista, mutta haluaisin vain kysyä, onko tämä todellakin tärkeää kaikille poliittisille ryhmille. Viime viikolla tämän kuulin, että kaikki poliittiset ryhmät eivät vielä ole nimittäneet omia varjoesittelijöitään – Katsotaanpa nyt sitten, miten asiassa edetään, mutta minusta tämä tulee olemaan hyvin tärkeä asia. Puhuitte Cloud, Questions. Uh, you mentioned already. Cloud Actin uh, pilvisäädöksen uh, ja tässä asiassa pitäisi päästä eteenpäin, mitä tämä merkitsee ja mikä osa tätä menettelyä, mikä on siis se, missä kansalaiset voivat saada nuo sen turvan, mitä haluavat, koska he vain tulevat saamaan nyt tietoa tästä jossakin hyvin myöhäisessä vaiheessa. On siis tiettyä huolestuneisuutta tämän asian osalta, miten tämä saadaan toimimaan. On joitakin mm, vuor- vuorovaikutusta poliisin asianajien palvelujen tarjoajien kansallisjärjestöjen kanssa, ja kun tapaamme kaikki väristöt voimista, katsoa, miten voimme tässä asiassa päästä eteenpäin, miten se voidaan yhdistää tähän kokonaisnäkemyksen siitä, miten edetään turvallisesti ja vapaasti Euroopan unionissa. Uh, Kiitokset. Birgit sitten henkilökorttiasioista ja oleskeluluvista vastaa kollega Dipri. Olkaapa hyvä. Uh, merci. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, minä olen innokkaana ja tarkkasikorvaisena kuullut sitä, mitä puhuitte. Minä haluaisin nyt kuitenkin vain puhua omasta eh, tekstistäni, eli henkilökorttien turvallisuudesta. Minä olen tyytyväinen tähän ehdotukseen kahdesta syystä eri syistä kylläkin. Ensiksi juuri turvallisuusasia, palaan siihen sitten vielä, mutta toiseksi myös siitä syystä, että me voimme kaikkien työtä helpottaa ja myös vapaata liikkuvuutta. Minä luin tuon vaikutusten arvioinnin myös tarkoin. Se tehtiin ennen ehdotusta ja sieltä kuultiin, että Euroopan unionissa on 250 erilaista asiakirjaa, henkilökorttia, ja tähän kaikenlaisia oleskelulupia. Miksi, miten ihmeessä tämä edes on mahdollista? Ja minun mielestäni tämä komission ehdotus on merkittävä juuri siksi, että se yksinkertaistaa järjestelmää kaikille kansalaisten näkökulmasta, mutta myös niiden, joiden on pakko sitten ryhtyä lukemaan näitä ja on pakko koko ajankin tutkailla näitä asiakirjoja. Eli tämä on loistokas askel eteenpäin vapaan liikkuvuuden parantamiseksi ja kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi. Eli minä todellakin haluan tätä, haluan tätä korostaa, vaikkakin tuo turvallisuuspuoli totta kai on erittäin merkittävä tekemässä ehdotuksessa. Ja vielä sanon, että komissio on tässä nyt toiminut oikein älykkäästi ja fiksusti. Ensiksi tässä ei ole liian kau- kauas pyritty, ei ole ryhdytty kurkottelemaan liian kau- kauas korkealle kuuseen. Ei, aino, ei pyritä nyt löytämään sitten, sitten ratkaisua myös niihin maihin, joissa ei ole olemassa minkäänlaista henkilökorttia. Eli tässä vain toimitaan niissä maissa, joissa sellainen on ypäätään olemassa. Ja sitten toiseksi asia täytyy täsmentää tässä kyllä, että me emme emme myöskään pakota jäsenvaltioita ottamaan käyttämään esimerkiksi tiettyjä henkilötietoja jokaisesta. Eli jokaisessa olisi tällainen tietynlainen prototyyppi tuosta kortista, jota kaikki olisi pakko käyttää. Eli tämä täytyy saada selvästi koko tekstiin. Ja sitten vielä näistä turvatunnisteista. Komission ehdotus. Niin kyllä minä vielä 10 sekuntia puheenjohtaja, en enempää. Eli siis nämä sormenjälkitiedot ja sitten nämä kasvotunnisteet. Entä sitten nuo alaikäiset, kun meidän täytyy ajatella, että alaikäisille sitten annetaan näitä, te, alaikäiset tehdään näistä he, tällaisia testejä. Me, meidän täytyy ajatella, että me, millä tavalla sitten suojaamme alaikäisiä, mutta millä tavalla sitten puolestaan taas näitä maahanmuuttajia. Ja sitten uusien asiakirjojen aikarajat ehkä meidän täytyy esimerkiksi unionin rahoitusta löytää näiden uusien korttien käyttöön, käyttöön ottamisen ja rahoittamisen jäsenvaltioissa. Eli tässä kaivataan juuri tällaisia kahta uutta suuntaviivaa, jotka ovat tärkeimmät juuri ehdotuksessanne ja uskon, että tätä kannattaisi kyllä todellakin parlamentin tukea sekä komissiossa, että, sekä tässä valiokunnassa että koko parlamentissa. Kiitos. Äh. Kiitokset, hyvät kollegat. Pyydän anteeksi, että joudun toistamaan itseäni. Meidän täytyy kunnioittaa meille annettua kokousaikataulua, joten pyytäisin pidättäytymään kahden minuutin puheenvuorossa, jos mitenkään mahdollista. Seuraavana Natali Griesbeck. Joo, kiitän puheenjohtaja. Kiitokset äh, Julian Kingille, kun saavuitte jälleen kerran tänne meidän kanssamme keskustelemaan turvallisuuskysymyksistä ja me pyrimme löytämään jonkinlaista tasapainoa näihin ehdotuksiin. Ehdotuksia on runsaanlaisesti. Ne ovat kaikki kiintoisia, erityisesti kun ajattelemme tietojen vaihtoa koskevaa yhteistyötä ja terrorismin torjuntaa ja myös millä tavalla voimme sitten löytää terroristien rahoitusvirrat Lyhyesti muutama sananen tästä uudesta asetusehdotuksesta räjähteiden lähtöaineista. Uskon, että tämäkin on hyvin, hyvin suuri ongelma ja tekemänne ehdotus vaikuttaa juuri siltä, että saamme käyttöömme tehokkaamman välineen ja voimme myös kiinnittää huomiota räjähteiden valmistusmekanismin kehittymiseen ja uusien mahdollisiin seoksiin, joita on keksitty, joissa sitten, joilla sitten ikään kuin palvellaan tällaisia ö, halvan, halvalla menestymään pyrkiviä terroristihankkeita. Ja näin sitten olemme nykyasetukseen saaneet hyviä parannuksia aikaan, kun on nimenomaan kohdennettu huomiota räjähteiden lähtöaineisiin ja varsinkin sen käsitteen täsmentämiseen. Eli tässä on sitten myös jätetty selvä vara näille räjähteiden lähtöaineiden ammattikäyttäjille. Ja oikeusperustan pohjalta me voimme tosiaan nyt parantaa tätä ja selvät vastaukset saada tähän hankalaan kysymykseen. Ja esittäisin seuraavat kysymykset näistä aiheista Eli kun ajattelemme kaikkia henkilöitä, pk-yrityksiä, julkisia viranomaisia ja kaikkia muita, ne täytyisi saada sitten selväksi, keitä tämä asetus sitten oikeastaan koskee ja millä tavalla me voimme sitten harmonisoida paremmin Euroopan unionissa tämän tilanteen niin, että järjestelmä oikeasti toimii ja jäsenvaltiot eivät sitten käytä jotakin lisensointijärjestelmää aivan poikkeuksellisella tavalla tai toisin toisistaan erikseen. Eli jos niin tapahtuu, niin sittenhän tämän asetuksen tehokkuus pirstaloituu. Kiitoksia seuraavana edustaja Mamkings, jotka on saapunut paikalle, joten Andre, jos haluat esittää kommentteja komission jäsenelle, olkaa hyvä. Äh, Partiem spraksvielu prekursorim. Äh. Niin, mitä tulee näihin äh, räjähteisiin, on hyvä, että komissio on ottanut tämän esille räjähteiden lähtöaineet niin, että muutetaan tätä asetusta, joka koskee tätä. Ja kuten kollegat totesivat, kolme ajatusta sitten kielletään kieltäminen, lupa, menettelyt ja rekisteröinti. Haluaisin tälläkin tietää, mitä tapahtuu niissä maissa, joissa käytetään rekisteröintijärjestelmää kuin esimerkiksi Ranska. Latviassa minun maassani tai Virossa esimerkiksi on täysikielto. Muistan, muistan miten lapsuudessani me käytimme nitroglyseriiniä ja teimme pieniä palloja. Ja luokkatorini sitten menetti yhden sormen tai jopa silmän. Tätä tapahtui minun neuvostolapsuudessani. lapsuudessani Tämä on todella hyvin tärkeä ongelma, nimittäin joka, missä tahansa apteekissa voi ostaa näitä aineita tai muita aineita, eikä tarvitse opetella enää sitä, miten voi olla terroristi, vaan sekoitteen voi tehdä ja siinä se on. Ja vielä yksi asia, tässä kun tulee nyt mieleeni. Sama koskee myöskin äh, marihuonan polttamista alankomaissa. Se on sallittua, mutta minun mielestäni se on kiellettyä. Sitä voi siis ostaa alankomaissa ja sitten polttaa Latviassa. Jos en tässä me te voimme tehdä muutoksia niin, että voidaan ajatella tätä mm, järjestelmää, että voitaisiin olla kieltoa tai lupamenettelyä. Skotlannin Glasgowssa minä kasvoin ja vartuin. Luulin, että minulla oli ankara lapsuus, mutta ei mitään verrattavissa, mitenkään verrattavissa siihen, mitä sinä kerroit. Cornelia Ernst, seuraavana, olepa hyvä. also, <laughs> ja, aus... Niin, tämä turvallisuuspaketista käytävä keskustelu. En tiedä, kuinka monesko paketti tämä nyt on, mistä keskustellaan. Minä voin kysyä tätä rauhallisen mielin, siksi olen saanut pöydälle kaikki turvallisuuskysymykset, mutta en edes tiedä, mitä kaikkea siihen jo kuuluu. Ja on vaikea pitää näitä kaikkia järjestyksessä ja, ja räjähteet ja rikosoikeus. Minä sanoisin, että me tarvitsemme, emme tarvitse tästä yleiskatsausta, vaan tarvitsemme jotakin, missä on sisäinen logiikka, koska tavallinen ihminen, minä olen tavallinen ihminen, niin se ei ole minulle kovinkaan helppoa. Minä olen sitä mieltä, että varmastikin on parempi puhua yhdestä asiasta, kun jos lukenut siitä, niin päättäisin puhua ensimmäisestä, eli e-todisteista. Sanoisin, että pohjimmiltaan voimme ymmärtää sieltä aika hyvin, jos katsoo sitä, mitä tähän mennessä on tapahtunut ja mikä on ollut välttämätöntä prosessien nopeuttamiseksi. Tämän ehdotuksen voi siis ymmärtää – Emmekä me pidä sitä pohjimmiltaan vääränäkään, mutta on tiettyjä vaaratekijöitä, jotka siihen liittyvät ja, ja pyytäisin komission niistä muutaman kommentin. Miksi me teemme eron metatiedon, sisältötietojen välillä, kun on kysymys tietojen suojasta? Miksi äh, äh syyteviranomaiset voivat olla toisissa tiedossa, mutta toisissa eivät? Tätä me emme oikein ymmärrä. Sitten olemme huolissamme siitä, kun mietitään, että jokainen rikos, miten pitkälle tämä rikolliset teot mit ovat relevantteja. Tämäkään ei ole meille täysin selvää. Sitten nämä tavanomaiset kysymykset, joita me aina esitämme, niin kuin tiedätte, mitä takuita on henkilölle, jota tämä koskettaa, tieto tietosuojaa, mikä on hyvin tärkeää, koska tähän liittyy myös yksityisyyden suoja, tietos, tietosuoja, mutta todellakin on sitten myöskin menettelytakuut. Ja tästä riippuu se, miten me tässä tulemme toimimaan. Se, että täytyy olla tiettyjä prosesseja, joita täytyy lyhentää, se me ymmärrämme, mutta silti haluaisimme vastaukset näihin kysymyksiin. Thank you, Cornelian. Kiitokset Cornelia, kiitokset, että pitit puheesta kiinni kollega Tsehovski EPPstä, olkaa hyvä. Pane komissaari, jak Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minä Kyllä. Kiitän teitä kaikesta valmistelemastanne. Tämä ehdotus on erityisen tarpeellinen terrorismin torjunnassa. Tämä koko paketti on oikein laaja-alainen nyt ja johdonmukainenkin. Minä kiinnittäisin huomiota kuitenkin räjähteiden lähtöaineisiin. Uskon, että komissio on esittänyt tässä nyt Brysselin ja Pariisin iskujen jälkeen oman vastauksensa, kun kyse on räjähteiden kotitekoisesta valmistamisesta Euroopan unioni ei voi pystyä estämään tällaista valmistamista. Meidän täytyy miettiä, millä keinoin meidän nyt pitäisi pyrkiä mahdollisimman parhaiten estämään tällaisten aineiden käyttö. Näitähän voi löytää myös verkon kautta. Minä olen kokeillut tätä ja kolmessa minuutissa olen saanut netistä, olisin saanut ostettua netistä vaikka melkein vaikka mitä. Eli meidän täytyisi saada säännöt aikaan myös verkkokauppaa varten, räjähteiden lähtöaineiden verkkokauppaa varten. Se olisi nyt jo ajankohtaista. Ja toisaalta sitten taas tuo tiedon puute. Tietoa ei ole riittävästi. Meidän täytyisi nyt korjata tilannetta tässä asiassa kun mm, vaikkapa on jotakin rahansiirtoja, joista voisi herätä jo melkoista mm, hämmennystä ja epäilystä Summiahan voidaan kyllä pirstaloida kappaleisiin ja siirrellä niitä sitten eri tileihin, mutta tässä täytyisi sitten muistaa se, että tuollaisia pieniäkin summia voidaan käyttää lähtöaineiden ostamiseen ja sitten kotitekoisesti valmistaa näitä räjähteitä. No, minulla on enää, ei ole oikeastaan enää aikaa, mutta Hyvä komission jäsen, voisitteko sanoa, millä tavalla rahoitustietoja oikein vaihdetaan? Millä tavalla voitte sitten saatte toimimaan tällaisen järjestyksen? Miten sitten Europol esimerkiksi tähän osallistuu oikeastaan käytännössä? Minä haluaisin myös kiinnittää huomiota siihen, ettei tällainen välttämättä riitä. Ja, dank, äh, Claude. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kaufman. Äh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja henkilökorttien ja oleskelulupien tilanne. On tietenkin tärkeää, että asiakirjojen väärännys varmuutta vahvistetaan, mutta me puhumme henkilökorteista ja oleskeluluvista. Ne ovat kaksi eri asiaa. Ja nyt kyselisinkin seuraavaa. Onko komissiolla esitettävänä jotain lukuja sen suhteen, että kuinka monta henkilökorttia on väärennetty ja kuinka monta oleskelulupaa on väärennetty? Nämä olisivat tärkeitä lukuja voidessamme päättää, pitäisikö näitä turvatekijöitä lähteä muuttamaan. Sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy seuraavaan. Mikäli asetus astuu voimaan, niin 16 valtion osalta, jäsenvaltion kansalaisten osalta tilanne muuttuisi noin 175 miljoonaa kansalaista joutuisi antamaan henkilökorttiin tai oleskelun lupaan kasvokuvansa ja sormenjälkitietonsa. 175 miljoonaa, joten eikö Tämä huomioiden olisi hyvä kuulla myöskin eurooppalaista tietosuojaa viranomaista ja perusoikeusviraston kantaa, sillä kysehän on siitä, että me puutumme henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan. Ehkäpä näihin liittyen voisitte lausua jonkun sanasen. Kiitoksia. Näin. No. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Wikström. Cecilia, olepas hyvä. Thank you very much. Kiitos. Kiitos Claude, kiitos komission Kingille siitä, että vietätte tämän maanantai-illan meidän kanssa täällä Strasbourgissa ja keskustelette turvallisuuspaketista, joka on niin äärimmäisen tärkeä meille kaikille. Ja on olennaista, että me pian, mitä pikemmin, sen paremmin pääsemme sopimukseen tästä yhteensopivuudesta EUn tietojärjestelmien välillä. Ja Tämä on hyvin tärkeää. Meidän on katsoa tarkkaan sekä teknisiä että poliittisia haasteita, jotka liittyvät tähän. Tosiasia, että useimmat järjestelmät, jotka sisällytetään tähän ehdotuksia, jotka koskee keskenään toimivuutta, ovat eh, tällä hetkellä käsiteltävänä. Tämä aiheuttaa paljon ongelmia ja ehdotukset tulevat aiheuttamaan yhden kerroksen lisää mutkikkuutta – jo olemassa oleviin järjestelmiin. Kuten olemme voineet nähdä äskettäin, seuraukset tietoihin, tietojen, henkilötietojen paljastamisesta voivat aiheuttaa suuria vahinkoja monille yksilöille. Siksi on täytyy olla välttämättömät suojatoimet. Ja olen iloinen siitä, että mainitsitte suojatoimien lisääntymisen sisältymisen niin, että voidaan estää tällaista rikkomusten tapahtumista – ja uskon myös, että on erittäin tärkeää, että me otamme vakavasti omat viranoma, virastomme ja niiden panoksen tähän. Aika ajoin me olemme valmiita unohtamaan sen, mitä meidän omat virastomme sanovat ja tekevät, mutta uskon, että meidän kanssani samaa mieltä siitä, että meidän tulisi täysin kuunnella sitä, mitä niillä on sanottavana. Ja kaikesta, mikä liittyy perusoikeuksiin. Etenkin ajatellen, mitä meille on kerrottu työryhmässä, joka käsitteli Schengenin äh, tarkastelua, jossa muutama viikko sitten tuollakin äh, YK on kansakuntien, yhdistyneen kuningaskunnan äh, tapa käyttää tietoja, että siitä löydettiin vakavia puutteita ne järjestelmiin tulee ja niiden sääntöihin tulee tässä, äh, ajatellen tätä keskenäisen järjestelmään, tällä voisi olla hyvin vakavia seurauksia, ei pelkästään EUn kansalaisille, vaan myöskin kolmansien maiden kansalaisille ja myös koko Euroopan unionille. Ja tästä syystä minä haluaisin kysyä teiltä, mitä komissio aikoo tehdä sen varmistamiseksi, että käytännössä, että käytännössä mit, mitä käytännössä nämä turvatoimet voisivat merkitä, mitä ne sisältäisivät ja miten voitaisiin huolehtia siitä, että jokainen jäsenvaltio toimisi näiden sääntöjen mukaisesti? Mehän nimittäin tiedämme, että se on heikko kohta. Toimenpano ja sitoutuminen jäsenvaltioiden taholta. Kiitokset erinomaista yhteistyöstä vielä kerran. Odotan mielenkiinnolla sen jatkamista. Thank you, Kiitos sinulle ja seuraavana Valero. Kiitos, minä aion puhua ruotsia, joten laittakaapa luurit korville. Minäkin haluan aloittaa kiittämällä hyvästä esityksestä. Se oli hiukan lyhyt, olisin halunnut kuulla hiukan enemmän näistä eri kysymyksistä, mutta varmastikin meille tulee mahdollisuus saada lisää tietoa vastaisuudessa. Eräs asia, jonka olen huomannut, on, että olette ottanut esille kysymyksen tällaisista kevyistä aseista, mikä on asia, joka jossakin myöhäisemmässä vaiheessa tulee parlamentin käsiteltäväksi. Minä en ole varjoistelija kaikissa näissä kysymyksissä. Se asia, jossa minä olen varjoistelija, on juuri räjähdysaineet ja niiden raaka-aineet, räjähteitä ja niiden raaka-aineita, koska puhuisinkin niistä ehkä eniten. Mutta jos katsoo pakettia sellaisena kokonaisuutena, niin meille vihreille on tärkeää se, että kun me torjumme terrorismia, ja on hyvä, että torjumme terrorismia, mutta ne järjestelmät ja menetelmät, joita me käytämme, ne pitää olla sellaisia, että ne vastaavat tarkoitustaan, ne pitää olla oikeissa suhteissa ja niiden pitää sitä myöskin turvatoimet niin, että kansalaisten kansalaisoikeuksia ei rikota. Ja tässä näemme erinäisiä ongelmia useissa näistä ehdotuksista. Jos palaan sitten takaisin näihin räjähteisiin, niin minä haluaisin sanoa, että tähän asti lainsäädäntö, joka meillä on ollut, sillä emme ole päässeet äh, siihen, että olisi saatu asia hoidettua ja siksi tarvitaan muutosta, uutta lainsäädäntöä. Ja tässä on tärkeää, että löydetään tasapaino turvallisuusnäkökannan ja perusoikeuksien välillä. Ja tässä esotuksessa, jota on alettu työstää, jossa tähän asti olemme havainneet, että on tiettyjä ongelmia, on artikla 8, jota on katsottava hyvin tarkkaan, ennen kuin me olemme sitten saaneet työn päätökseen huomenna, että aika kuluu. Ja sitten ottaisin vielä esille, joka liittyy tähän näihin e-todisteisiin. Te sanoitte, että niitä käytettäisiin silloin, kun on olemassa epäilys rikoksesta. Mutta miten sitten ei tarvita tuomioistuimen päätöstä, miten syyt kuluttajan luokse voidaan mennä pyytämään tällaista tietoa. Ei tämä kyllä vastaa sitä juridista käytäntöä, joka meillä on muissa tapauksissa. Ehkä tässä olen jotakin käsittänyt väärin, tai ehkä todellakin on näin. Me, me olimme kriittisen suhteen, että voi mennä suoraan, kääntyä suoraan yrityksen puolen ulkomailla ja pyytää tätä tietoa riippumatta siitä, mitä jokin viranomainen on asiassa sanonut koska tällä tavalla asetetaan yrittäjä hyvin vaikeaan tilanteeseen, koska yrittäjä päättää silloin sen, onko kysymys rikkomuksesta perusoikeuksia vastaan vai ei. Eikä voi olla niin, että yritys pakotetaan äh, ratkaisemaan tällainen asia. Tässä nyt oli, sanoisin, että oli yhtä mieltä monista asioista, jotka Cornelia totesi. Sitten vielä Sofi Netveld ja Anna. Uh, yes, thank you, chair. Um... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun toteaisin, eteen vastusta sitä periaatetta, että parannetaan kykyämme suorittaa tutkintatoimia, mutta komissio ilmeisesti menee aina väärin näiden asioiden kimppuun. Viette linkin tästä koko ketjusta vaikka teidän pitäisi vahvistaa kansalaisten oikeuksia, puhutte vahvista takeista ja yksityisyyden suojan vaalimisesta. Mutta mitä komissio on tehnyt sen suhteen, että poliisidirektiivi ei ole juuri laisinkaan pistetty täytäntöön. Senhän piti olla se tae. Mitä olette tehneet poliisiviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin osalta? Meillähän on EMLET-järjestelmä ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisessa järjestelmässä joskus eteneminen kestää aikansa, mutta se kuuluu vain asiaan, mutta ainakin saadaan asiat hoidettua, joten kehittäkää emlettejä. Ja sitten mitä tulee tiettyjen valtioiden oikeusvaltioperiaatejärjestelmään, niin me tiedämme, että on olemassa ongelmia. Jos katsotaan Unkarin viranomaisten toimia, ja ne kääntyisivät esimerkiksi ranskalaisen yrityksen puoleen ja tiedustelevat, että voitaisiinko saada kollega Soroksesta tietoja, sillä me epäilemme hänen syyllistyneen rikoksiin. Onko tämä hyvä ajatus? Tuskinpa. Ja sitten tämä US Cloud Act-laki. Minä en todellakaan pidä siitä, että EU-lainsäädännössä viitataan jo heti kättelyssä kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin. Teettekö samalla tavalla, kunhan Kiinan ja Venäjän kanssa solmitaan vastaavanlaisia sopimuksia, joku China tai Russia Cloud Act? Minä olen kyllä nyt menettänyt luottamukseni komission toimintaan siinä suhteessa, että suojeletteko todellakin unionin kansalaisten asioita. Te mieluummin veljeilette Yhdysvaltain viranomaisten kanssa kuin suojelette unionin kansalaisten oikeuksia. Ja joskus tästä joudutaan sitten käräjöille ja unionin tuomioistuin on varmaankin sitten se viimeinen perusoikeuksien vaalia, ainoa tekijä, joka todellakin suojelee unionin kansalaisten oikeuksia. Ne tulevat kyllä romuttamaan tällaisen EU-USA-sopimuksen. Jos e-evidence-järjestelmä toteutetaan unionin rajojen sisäpuolella, niin sehän käy, mutta ei siihen voida ympätä viittauksia sopimuksiin, joita tehdään unionin. Yhdysvaltojen kanssa. Ei käy. Periaatteista olen kanssanne samalla linjoilla, mutta näihin kysymyksiin vaadin kyllä vastauksia. Oikein paljon kiitoksia. Sitten vielä oikein lyhyesti, Maria. Niin. Minä olen tyytyväinen tämän tekstin uuteen tarkasteluun, koska sitä on sitten heikennetty alunperinkin heikkoa komission ehdotusta aikaisemmin Ehkä nyt tässä on vähän enemmän intoa toimia Salispurin jälkeen. Salispuri jo itse asiassa osoitti sen, että jäsenvaltiomme on, ovat nyt ikään kuin omassa mm, vankilassaan, kun meidän rahoitusjärjestelmämme ja mm, asuntokauppamme ja muu vastaava on toiminut ikään kuin rahanpesuautomaattina rikollisille. Ja nyt ajattelen tuota rahanpesuun torjuntaa ja rahoitustietojen löytämistä, miten sitten aiotte toimia vähän samalla tavalla kuin matkustajatietorekisterissä, eli mitkälaisia järjestelmiä jäsenvaltiot ottavat käyttöön, koska nuo FIU, rahanpesun selvittelykeskukset, niin jos jollekin ei ole minkäänlaista työtä, ei siellä ole edes minkäänlaisesta lain täytäntöönpanoviranomaisesta kyse, kyse on pelkästään hallinnollisesta yksiköstä, tai sitten jossakin selvittelykeskuksesta saadaan joku kertomus joskus, niin kuin Maltalla tietyistä rahanpesutapauksista ja sitten poliisi ei to, ottaa vain kerto, raportin vastaan. Eli tämä on hyvin tärkeä kysymys, jos me haluamme vakavasti toimia ja miettiä, miten rahanpesun selvittelykeskukset todellakin toimivat vaikka parlamentti on kovasti siis halunnut rahanpesudirektiivejä vahvistaa, niin tässä on jääty vähän huonoon asemaan. Entä sitten, kun jotkut jäsenvaltiot puhuvat näistä, eh, näistä verkkovaluutoista ja muista vastaavista. No siitähän tulee sitten taas uutta kenttää eh, järjestäytyneelle rikollisuudelle eh, hankkia tuloja ja henkilökorttiongelma, se on tietysti olemassa edelleenkin, mutta entä sitten nämä viisumit ja Schengen-viisumien myyntibisnes ja passien myynti, kuka tahansa voi sitten valmistaa tällaisia, eikä näitä tarkasteta sen enempää ollenkaan, ei minkäänlaista turvatarkastusta ole olemassa. E, e, e, eli toivon, että tämäkin vähän teitä murehduttaisi. Kiitoksia sitten komissaarin vastauksiin. Well, thank you and thanks again for the... Paljon kiitoksia ja kiitokset tästä suuresta mielenkiinnosta, jota olette osoittaneet näitä toimia kohtaan. Pyydän anteeksi sitä, miten tätä asiaa käsitellään. Tiedän, että komissio ehdottaa monenlaisiakin ehdotuksia. Kolme asetusta, kaksi direktiiviä, yksi suositus ja yksi menet- menettelytapapaketti, tunnustan, myönnän, tämä on melkoinen määrä. Ja kuten kollega Ernst totesi, niin meidän täytyy selittää, miten nämä erinäiset ehdotukset nivoutuvat yhteen. Minä uskon, että kyllä ne nivoutuvat yhteen kokonaispaketiksi. Ne on suunniteltu siten, että terroristit, krimi, rikolliset eivät voi toimia enää niin helposti. Ja toisaalta taas vastustuskykyä pyritään niillä lisäämään. Ja miten toimitaan, kun tällaisia iskuja tapahtuu ja että tekijät saadaan tilivelvollisiksi. Nämä asiat otetaan huomioon, kun työtämme tehdään ja nämä yksittäiset välineet, joista olemme keskustelleet, niin kuuluvat minun mielestäni saumattomasti tähän kokonaisuuteen. Ne ovat yksityiskohtaisia, aihealakohtaisia toimenpiteitä, ja niistä on tietenkin keskusteltava kunnella. Se ei onnistu yhden tämänkaltaisen iltakokouksen aikana. Myöhemmin voimme yhdessä tai kahdenkeskisesti palata asiaan, ruotia tätä kunnolla. On tietenkin selvää, että me lähdemme ruotimaan yksityiskohtia, jotta asiat jossain vaiheessa toimivat. Ja nyt vetoan teidän suuntaan. Ja varsinkin kuultuani nämä lukuisat huomiot näihin erinäisiin ehdotuksiin liittyen – niin toivoisin, että mahdollisimman nopeasti pääsemme keskustelemaan. Joko tämä onnistuu tai sitten ei, mutta ainakin teen kaikkeni näiden ehdotusten osalta, jotta ne etenevät lainsäädäntöprosessissa yhdessä teidän kanssanne. Sitä yritän tehdä. Ja siksipä olenkin tyytyväinen, että olette nimenneet jo esittelijänne ja toivottavasti heidän ja varjoesittelijöiden kanssa pääsemme aiemman harppauksen eteenpäin. Me emme halua hidis, hidastella, emme missään nimessä. Ihan muutama huomio esitettyihin kommentteihin liittyen. En tietenkään voi vastata kaikkeen täällä sanottuun. Enkä nytkään missään tärkeysjärjestyksessä vastaa kommentteihin ja kysymyksiin. Mitä tulee räjähdeaineisiin ja niiden valmisteisiin. Me yritämme mahdollistaa sen, että valvonta toimii helpommin, käytännönläheisemmin ja päästä harmonisaation tielle, sillä tätä nykyäänkin tilanne on sellainen, että voi tehdä kolmen tyyppistä valvontatoimintaa näiden val- valmisteiden osalta. Esimerkiksi, kuten jos jäsenvaltiossa tehdään, ne kielletään tai sitten käytetään äh, lupajärjestelmää eri tavoin erinäisissä jäsenvaltioissa tai sitten äh, rekisteröintijärjestelmää käyttäen. Eli ne, jotka haluavat ostaa näitä tuotteita, niin allekirjoittavat paperin ja sitten saavat ostamansa tuotteen. Tämä on kyllä liian leväperäinen lähestymistapa niistä syistä johtoja, jotka täälläkin mainittiin. Me olemme aina sanoneet, että rekisteröintijärjestelmä, kuten Ranskan nykyjärjestelmä, sitä ei tulisi käyttää tai valita. Joko aineet kielletään, näiden, nämä eri, erinäiset tuotteet kielletään julkisen käyttöön, tai sitten meillä on lupajärjestelmä, joka on tiukempi kuin nykyiset. Jos tämä onnistuu, niin se tarkoittaa sitä, että vastapuolen täytyy varmistaa, että ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja käyttämään näitä aineita esimerkiksi kaupallisiin tarkoituksiin, niin saavat nämä tarvitsemansa tuotteet. Eli nämä seikat täytyy huomioida. Mitä henkilökortteihin tulee, niin Toistan vain sen, että me yritämme vaalia tässä suhteellisuuden periaatetta. Mutta tähän liittyy seuraavanlainen ongelma. Tietenkin voimme keskustella näistä erinäistä luvuista, mutta melkoisesta määrästä väärennöksiä on kyse. Ongelma kuitenkin piilee siinä, että kymmenet miljoonat unionin alueella oleskelevista henkilöistä on henkilö, kortti, jota voidaan käyttää matkustusasiakirjana unionin sisällä ja unionin rajojen yli, mutta ne eivät ole koneen luettavassa muodossa. Eli kaikki nämä määräykset, jotka tekin voisitte hyväksyä ulkorajojen valvomiseksi, kaikki nämä välineet, joista olemme keskustelleet Schengenin säännöstöön liittyen ja erinäisten välineiden vahvistamiseksi, eivät toimisi niiden osalta, jotka käyttävät tällaisia ei-kodellisesti luettavia asiakirjoja. Ja tähän täytyy löytää järkevä, kohtuullinen ratkaisumalli, mutta me emme tule ehdottamaan mitään sellaista, mistä ei olisi sovittu jo passeista neuvoteltaessa. Eli toivottavasti löydämme sellaisen ratkaisumallin, joka tyydyttää kaikkia, mutta toki yksityiskohtia on puitava – on tietenkin selvää, että alaikäisiin liittyen meidän täytyy pohtia erityissäännöksiä. Sen voimme tehdä oikein hyvin yhdessä teidän kanssanne. Mitä tulee äh, FIU-keskuksiin ja rahoitusalan tietojen saaminen – Jotkut ovat sanoneet, että low cost terrorismi kukoistaa, niin rahanpesun selvittelyllä ei ole niin tärkeä merkitys, mutta olen aivan eri mieltä. Ensinnäkin rahoja löytyy mittavissa määrin enemmän kuin aikaisemmin terroristien käsistä. paljon tapahtuu niin sanotulla harmaalla alueella ja meidän pitäisi kyetä seuraamaan, mistä rahat lähtevät ja minne ne menevät. Mutta meillä ei ole vielä EU-laajuisia rahanpesun selvittelykeskuksia tai verkostoja, FIU-verkostoja. Me haluamme rakentaa sellaisen, mutta me haluamme myöskin katsoa, voitaisiinko löytää ikään kuin yhteisiä, yhdenmukaisia FIU-sääntöjä, toimintasääntöjä. On olemassa hyviä ja huonoja tällä hetkellä. Ja meidän täytyy toimia avoimesti. Eli tämän verran näihin ehdotuksiin liittyen, ja näistä voimme mielellämme keskustella teidänkin kanssanne. Mitä yhteentoimivuuteen taas tulee, niin siitä voidaan keskustella hetken kuluttua lisää, mutta haluan kuitenkin jo kommentoida saman tien kuulemaani. EDPS ja FRA ovat olleet alusta alkaen mukana tässä, kun olemme keskustelleet yhteen toimivuudesta. Nämä tahot ovat tarkastelleet tätä asiaa Olette nähneet nämä kertomukset omassa työssänne, olette kyllä huomioineet tämän. Meidän täytyy todellakin varmistaa, että koko prosessin aikana huomioidaan EDPSn ja Fran kanta. Ja toivottavasti pääsemme yhteiseen säveleen toimenpiteiden osalta, jotta voidaan suojan taso varmistaa. Täytäntöönpano on kaiken A ja O. Kuten itse sanoitte, me komission puolelta te panostamme valvontaan ja täytäntöönpanoon kaikin keinoin. Me olemme viime vuosina vahvistaneet raportointivelvollisuutta SIS-järjestelmän puitteissa. Lukuisat jäsenvaltiot, eivät ainoastaan ne, jotka mainitsitte, ovat kyllä aika tiukkasanaisesti kommentoineet asiaa ja me toivomme, että myöskin olemassa oleviin puutteisiin paneudutaan. Tämä työ jatkuu. Meidän täytyy tietenkin laajentaa tätä työtä, kun lähdemme yhteen toimivuutta käsittelemään. Kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että raportoidaan sisjärjestelmän käytöstä, vaan myöskin kaikista muista järjestelmistä ja yhteen toimivuuteen liittyvistä toimenpiteistä. Sitten täällä tiedusteltiin sähköisestä todistusaineistosta. Tähän liittyen mainittiin monia seikkoja, joista on keskusteltava jatkossa yksityiskohtaisemmin, sillä nämä ovat tärkeitä ehdotuksia. Mutta saanen palata hiukan taaksepäin ja sanoa, että syy siihen, miksi lähdimme tälle tielle, on seuraava. Nykyjärjestelmät ovat tietyiltä osin vajaavaisia. Ne eivät toimi kyberrikollisuus ympäristössä, mutta yhtä lailla Ihan sama mitä mieltä ollaan emlateista, niin yhä enemmän pyydetään vapaaehtoista yhteistyötä. Ei välttämättä edes oikeusviranomaisten, vaan poliisiviranomaisten välillä. Eli yritetään olla suoraan palvelutarjoajan yhteydessä. Se voi olla joskus perusteltua, mutta se on kaikkea muuta kuin avointa ja sääntöjen mukaista toimintaa. Näitä yhteistyöpyyntejä MLAiden puitteissa on kasvanut kolmen, 30 kertaiseksi. Meidän täytyy tähän reagoida Lainvalvontaviranomaisten pitää tietenkin pystyä jatkamaan tutkimustoimintaansa, mutta me voimme tarkentaa sääntöjä ja takeita, ja siihen haluamme puuttua. Ja mitä taas tulee tähän Yhdysvalta-linkkiin, sanottakoon suoraan, että kyllä meillä on tässä oma tontti siivottavana. Meidän täytyy katsoa, mitä me haluamme unionissa tehdä ja että järjestelmä toimii toivotulla tavalla. Siksi me olemme ehdottaneet, mitä nyt pöydällä on. Tilanne olisi helpompi käydä keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa, mikäli tietäisimme, mikä on unionin kanta. Jos emme pääse yhteisymmärrykseen omasta kannastamme, niin vaarana on se, että Yhdysvallat taas pyrkii solmimaan kahdenkeskisiä sopimuksia unionin jäsenvaltioiden kanssa. Näin he ovat pyrkineetkin tekemään, ja se taas johtaisi epätyydyttävän tilanteeseen. Viimeisessä osaneuvostossa minulle vakuutettiin, että keskustelu, jonka neuvosto aloitti, ei komissio, vaan neuvosto ja jäsenvaltiot kertoivat, että nyt täytyy toimia, edetä nopeasti, löytää unionin yhteinen kanta. Eli tiedettiin, mikä on tämänhetkinen tilanne. Ja kontaktit Yhdysvaltoihin on toteutettava yhteisen unionin kannan pohjalta. Näin osaneuvostossa jäsenvaltiot totesivat. Ihan vain teille tiedoksi käydyistä keskusteluista. Muihin huomioihin liittyen, niin en halua tässä puhua liian pitkään. Voitte olla minun suoraan yhteydessä myöskin tulevaan pakettiin liittyen, CBNR liittyen, mitä pitäisi tehdä. Ja pienet käsituliaseet, kunhan olemme tämän kertomuksen julkaisseet. Sophie. Kiitoksia. Sophie, jo, mutta oikein lyhyesti. Komission jäsen teki tällaisia yleisiä kommentteja toimeenpanosta, mutta haluaisin tehdä täsmällisesti. Kaikkeen tämän juhlimisen jälkeen, mikä liittyy yleiseen tietosuoja-asetukseen, nyt tämä toinen osa unohdettu kokonaan. Tähän kaksi jäsenvaltiota on pannut sen toimeen – se on uskomatonta. Jos puhutaan vakaista suojatoimista, en odota, että sanon, että no, me seuraamme tilannetta ja pyydämme jäsenvaltioita ystävällisesti panemaan tämän toimen. Ei se merkitä sitä, että sitten kun päivämäärä on mennyt, te menette tuomioistuimen alta, että rikkomusmenettelyyn. Se on se, mikä on vankkaa. Se on vankkaa. Ihan lyhyesti ja sitten siirrytään seuraavaan asiaan to oppress me. Niin, olette kyllä oikeassa painostaessanne tässä täytäntöönpanoasiassa siinä mielessä kyllä, mutta kuitenkin sallinette eh, kun väitätte, että ottaisi täytäntöönpanoa vakavasti kaikkien asioiden kohdalta, joista vastaan. Eli tähän toiseen asiaan, eli matkustajatietokanta-asiaan jos me emme olisi seuranneet asioita aivan oikealla tavalla. Meidän täytyy nimittäin päästä yhtä pitkälle, niin kuin PNRssäkin, SS-säkin, myös tässä poliisidirektiivissä ja näissä muissa asioissa. Kiitoksia. No heckling. I, well, I'm quite, no, I'm quite happy to be heckled because they're perfectly reasonable olette kyllä aivan oikeassa näissä ajatuksissanne me emme lähde tässä mihinkään rikkomusmenettelyihin kuitenkaan. Tässä on tietty menettely kyseessä. Menettely alkaa siitä, että me selkeytämme tätä ilmoitusmenettelyä ja sitten etenemme pikkuhiljaa siitä eteenpäin uusin askelin. Ei, emmekä tässä nyt sitten yhdenkään välineen kohdalla pyri sen kummemmin ujostelemaan ei näitä asioita erillään ole tarkoitus käsitellä. Täällä yhteen toimivuusasioista vastaavat esittelijät haluavat vielä lausua jotain. Ja varjoesittelijöitäkin on täällä. Mutta siirrytäänpä seuraavaan asiaan, eli EUn tietojärjestelmien välinen yhteen toimivuus komission ehdotuksen pohjalta pääsemme nyt lainsäädäntöprosessiin. Meillä on kollegoiden Lenartsin ja Melon tekstit. He aloittavat sitten komission jäsen King ja sitten vielä varjoesittelijät. Pyydän anteeksi, että joudutte odottamaan näin pitkään, mutta tähän turvallisuuspakettiin liittyi aika monta kysymystä, pari myöskin yhteen toimivuuteen liittyen. Alustakaa te ja sitten kuulemme komission sanat. Uh, Ei minulla oikeastaan ole tässä mihinkään asiaa tänään illalla. Eli tuosta yhteentoimivuudesta me olemme uudentamissa, uudistamassa tuota Eurodakia, Cesaria ja muista ja sitten uutta et Etiasiasta, Ekristä ja sitten myös viisumin tietojärjestelmää uutta. Ja tästä sitten tuo horisontaalinen asia on juuri se, että näitä järjestellään erikseen. Olen käynyt EU-lisästä Strasbourgissa siellä on useita yksiköitä, Eurodax, siis viisumitietokantajärjestelmä, Etiaskin päätyy sinne, e- EIAS myös, eli monet ovat samassa paikassa, e, mutta ne eivät sitten kuitenkaan pysty keskenään toimimaan yhteen. Se vaikuttaa oikopäätä tietysti meidän e, järjestelmäämme. Sitten kävin myös Sisiliassakin, siellä on heillä oma e, yksikkönsä, eri tietokoneet, eri tietokonejärjestelmät näiden eri järjestelmien välillä, eli tämä kuluttaa aikaa turhaan ja teho, tehokkuus siitä sitten kärsii ja turvallisuus on kuitenkin prioriteettiasia muutenkin ja parlamentilta on pyydetty käyttämään olemassa olevia unionin välineitä mahdollisimman pitkälle, jotta löytäisiin, voitaisiin paremmin käyttää nykyisin olemassa olevaa tietoa ennen pikemminkin kuin että hamstraisimme entistä enemmän tietoa. Ja King, hyvä komission jäsen King, jos me emme nyt muuta tätä pääsyoikeuksia olemassa oleviin järjestelmiin, järjestelmiin tai sitten tutkaille tarkemmin näitä tietosuojasäännöksiä, niin ajaudumme ongelmiin. Eli meidän täytyy paremmin saada nyt pääsy toteuttamaan kaikille mm, alan asiantuntijoille. On kyse sitten konsuliviranomaisista, maahanmuuttoviraisista, poliisiviranomaisista ja niin poispäin. Eli voidaan tehdä parempia päätöksiä nopeammin paremman tiedon pohjalta. Ja olen Nuno Melon kanssa tehnyt yhdessä tätä tässä työtä ja me olemme tehneet lähes, äh, tässä lähes 200 äh, tarkistusta ja kun yksi kaksi näin tuon luvun, niin äh, säikähdinkin, mutta tämä teksti on sinänsä aika tekninen, mutta pitkälti me tuemme tätä komission esittämää lähestymistapaa, mutta kuitenkin muutamiin kohtiin me halusimme erityisesti kiintää, kiinnittää huomiota ja niistä esitän muutaman. Eli järjestelmän täytyy saumattomasti toimia ja jos sitten joku kohta menee epäkuntoon, niin se ei sitten vaikuta suoraan tähän koko järjestelmään. Sitten meillä täytyy olla tämän ehdotuksen Öö, öö, yhteisen hakuportaalin öö, vahvistusjärjestelmät, jos tämä järjestelmä muuten on liian heikko. Ja Europol täytyy ottaa näihin komponentteihin myös mukaan. Kaikki tieto, jota on saatavilla, niin ei tulisi sitten jä, ei sitä tulisi sitten jättää tämän välineen ulkopuolelle ja näin Europolin työtä pitäisi vahvistaa ja tarjota myös Europolille mahdollisuus tällaiseen yhteentoimivuuteen ja sitten Europolin tietokantoihin parempi pääsy. Kolmanneksi yhteen toimivuus vaikuttaa sitten siihen, miten rajatarkastukset toteutetaan tehokkaammin ja paremmin, mutta tässä mahdollisesti voitaisiin ottaa rajatarkastajille lisää velvollisuuksia lisävaatimuksia kun osa niistä on vähän ollut sitten kömpelöitäkin, eli täytyy löytää jonkunlainen tehokkuuden ja sitten työskentelymahdollisuuksien väkinen tasapaino. Ja sitten vielä lopuksi jäsenvaltioiden poliisiviranomaiset, jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii, niin voisivat käyttää sitten tuota henkilöllisyyden tarkastusrekisteriä hyväkseen. Ja jos se on käytänteenä jäsenvaltioissakin. Esimerkiksi ensiksi nämä matka-asiakirjat sitten identifioidaan e, ja käytetään biometristä tietoa tässä avuksi. Nämä ehdotukset, näitä ajatuksia on tuossa meidän kertomuksessamme um, olemassa ja tämä 194 tarkistusta tosiaan tähän on tehty ja odottelen kovasti kollegoiden kanssa tulevien viikkojen ja kuukausien kanssa keskustelua kanssanne ja nyt antaisin sitten myös Melolle puheenvuoron. En meillä vielä lisättävää. Minä käytän Portugalia. Minä käytän aina Portugalia, joten laittakaapa kuulokkeet korville. Okei. Okay. Eh, eu queria, eu queria começar por, por saudar. Niinpä minä halusin aluksi kiittää komissiota. Monissa kokouksissa todellakin oli läsnä antamassa hyvin paljon tietoa, ei ole mitään ongelmia, mikä, oli mikä oli usein hyvin teknistäkin. Ja tätä kautta Minulla oli ensimmäinen mahdollisuus hiukan tulkita tätä. Tämä oli enemmän teknistä kuin poliittista, mutta totta kai työt on tehtävä myös poliittisesti. Me haluamme luonnollisesti kaikki enemmän turvallisuutta, kun on kysymys yksityisyydestä. Tässä on tuollakin kysymys kahdesta oikeudesta, jotka hiukan törmäävät toisiinsa – ja me tarvitsemme tasapainoa. Me tarvitsemme enemmän turvallisuutta, mutta turvallisuutta säännöllä, jotka liittyvät tietosuojaan ja yksityisyyteen. Se on meille tärkeää. Ja komissio minusta on menossa samaan suuntaan. Olemme ehkä jo ehdottaneet monia muutoksia, mutta se nyt sinänsä ei ole mitenkään kummallista, kun ajatellaan millaisesta aiheiden monimuotoisuudesta on kysymys, jos ajatellaan vaikkapa maahanmuuttovirtoja, henkilöstodistuksia ja muuta. Nämä eivät ole tärkeitä asioita vain tällä vaalikaudella, vaan myös tulevilla vaalikausilla. Ja kansalaiset odottavat tässä meiltä paljon. Meidän täytyy välttää tragedioita, meidän täytyy myöskin estää onnettomuuksia. Ja me tarvitsemme ehtotonta legitimiteettiä, jos jollakin näistä alueista tehdään lisäselvityksiä, jos tietoa jaetaan, annetaan eteenpäin, tai kun on kysymys tärkeistä tiedoista, silloin äh, näitä tietoja täytyy myöskin äh, äh, sen täytyy tapahtua niitä tietojen tarkastelun osalta. Ei ole mitään epäilyksiä tämän tarkastelun oikeutu, oikeutuksesta. Jos meillä jo olisi järjestelmä, monia asioita ole, tapa, olisi tapahtunut, joita on tapahtunut erineissä Euroopan valtioissa, ja me voimme vain tehdä työtä eteenpäin ja tehdä sen niin hyvin kuin mahdollista Euroopalle. Ja minä uskonkin, että komission ja parlamentin on tässä harjoittava yhteistyötä. Tämä ehdotus sinänsä on hyvä, mutta meidän on jatkettava työskentelyä. Totta kai kansalaisten äh, viranomaisten täytyy saada asianmukaiset tiedot. Jos esimerkiksi terroristeilla olisi mahdollisuus eri nimiä käyttäen toimia eri maissa – järkevällä tietokannalla tämä olisi mahdotonta ja myöskin jos olisi todella hyvät henkilöllisyyspaperit. Me näemme, että on ihmisiä, joilla näyttää olevan lukuisia eri identiteettejä. Ja nämä tiedot ovat eri järjestelmissä. Tämä on jotakin sellaista, mikä on saatava loppumaan. Ei se ole normaalia. Luonnollisesti on myös aukkoja – Tämän me olemme nähneet eri istunnoissa varjoesittelyiden kanssa ja komission kanssa. Olet mukana työssä EULISAN ja Frontexin kanssa. Kuitenkin aina nimenomaan Euroopan tietosuojan kannalta katsottuna kaikkien järjestelmien täytyy toimia niin pitkälle kuin mahdollista, mutta meidän on edelleen tehtävä ankarasti työtä. Herra komissaari, meidän täytyy kiittää teitä. Tulemme jatkamaan työskentelyä. Te olette auttanut meitä työssämme ja varjoesittelijät tulevat luonnollisesti viemään asiaa eteenpäin. Paljon kiitoksia molemmille esittelijöille tekemästänne työstä. Kuten sanoin, meidän täytyy pitää kiinni kokousaikataulusta. Eli meidän täytyy lopettaa 21.45. Pyydän anteeksi, että aloitimme myöhässä. Nyt toivoisin, että komissaari reagoi ihan lyhyesti kuulemaansa. Tiedän, että tämä on melko laaja kenttä, mutta lyhyt ja ytimekäs kommentti kuulemaan liittyen olisi hyvä. Ja sitten varjoesittelijät Dali Ernst ja Valero sekä Sipel Er kollegaa Niedermüllerin puolesta ja sitten vielä Sofii vielä ihan lyhyesti, kun olette täällä jaksaneet odottaa, mutta komissaari ensin, olkapa hyvä. Kiitos, kiitos esittelijöille, varjoesittelijöille, kiitos kysymyksistä tästä suuresta kysymysjoukosta. Toivon vuoropuhelun olleen hedelmällistä. Ja kun me näimme nämä tarkistukset, niin rakentavaan suuntaanhan niissä ollaan menossa tosiaankin, eli meidän täytyy pyrkiä pitämään asiat tehokkaina ja yksinkertaisina. Se on toki totta, niin kuin sanoittekin, meidän täytyy saada järjestelmä toimimaan ympäri vuorokauden ja meidän, meidän täytyy olla oikeus, yksityisoikeuden suoja tässä mukana ja perusoikeudet myöskin, mutta me saa vaarantaa sitten näitä operatiivisia tavoitteita, joihin tässä pyritään. Ja olen samaa mieltä teidän kanssanne myös siitä, että meidän täytyy Europolin pääsyä vahvistaa. Eli kaikki nämä asiat todellakin mm, tulevat eh, mieleemme, kun käymme näitä 194 tarkistusta sitten läpi. Minä tahtoisin vain hetken kiinnittää huomiota näihin mm, muutosehdotuksiin, joita on tiedossa tarkistusten jälkeen. Tähän jo on edeltävässä osiossa Wikström viitannut, eli tämä näkyi jo joulukuun ehdotuksessa ja nämä sitten on tiedossa huomenna uudessa esityksessä. Anteeksi, anteeksi, ei huomenna, vaan keskiviikkona. Vain pieniä pieniä muutoksia joulukuun ehdotukseen Etiakseen, Sissiin, EU-lisaan ja ECRIS DHen kolmansista, jäsen, kolmansista jäsenvaltioista tuleviin kansalaisiin, eli näiden yhteentoimivuuselementeihin. Tästä ei puhuttu vielä joulukuussa, koska silloin neuvottelut olivat kesken, eli ei ollut vielä yhtään järkeä niistä sen kummemmin puhua. Sitten Eurodakista sen verran, että Eurodakia ei ole vielä mukana tässä tarkistusryppäässä sen enempää tähän, tähän keskiviikkoon mennessä tulevassa ehdotuksessa. Tämä siitä syystä, että nykyinen Eurodac-järjestelmä on teknisesti vielä mahdoton osallistumaan tähän, koska siellä on ainoastaan biometriset tiedot, ei mitään muuta henkilötietoa. Eli kuten me kaikki tiedämme, niin olemme tehneet ehdotuksen jo vuonna 2016 tämän korjaamiseksi, jotta otettaisiin henkilötiedot myös mukaan Eurodakiin, mutta sopimusta mm, lain, yhteispäätöksmenettelyssä Eurodakissa ei ole saatu tehtyä, eli ole saatu tällaisia oikeita muutoksia aikaan tuohon Eurodakiin ja sen yhteen toimivuuteen tähän päivän mennessä, mutta kuitenkin kuten kaikki tiedätte, miten tarpeellista onkin juuri se, että Eurodakista voisi tulla eh, tuon eh, yhteentoimivuusrakenteen osa, niin me tietysti haluamme yhdessä tehdä työtä sen eteen, mitä pikimmin. Toivon tosiaankin, että me voisimme sitten nopeasti saada nämä tarkistukset eh, huomioon, mitä pikimmin kuten voitte sitten huomata tästä esitellystä uudesta luonnoksesta. Minä olen henkilökohtaisesti samaa mieltä siitä, että me esittelijöiden kanssa ja myös varmaan koko valiokunnankin kanssa siitä, että meidän pitäisi nopeasti järkevästi, mutta mahdollisimman pian kuitenkin saada nämä ehdotukset sitten läpi. Bulgarian kaudella tahdottaisiin vielä tämän kauden loppuun mennessä saada nämä sitten aikaiseksi ja tulevan Itävallan puheenjohtajakauden aikana myös. Ja komissio toivoo, että kolmikantaneuvottelut saataisiin pikapuoliin käyttöön. Minä olen valmis tässä kesän loman viime tuntiin asti käytettävissä kolmikantaa varten ja sitten taas heti syyskuusta. Eli e, e, yhdessä me voimme tässä saada valmista aikaan, koska me uskon olemme samoilla linjoilla pitkälti. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. esittelijät ovat jaksaneet täällä odottaa näin maanantai-illan myöhäisenä tunteina. kollegas Dali ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, kun haluaisin kiittää herra Lenassia ja herra Meloa. Tiedän, että kumpikin esittelijä on kovasti työtä Miten työssä parissa, mutta haluaisin kuitenkin nyt alusta lähtien sanoa mielipiteeni, mitään alusta lähtien on käynyt täysin selväksi meille, että nykytilanteen kannalta katsottuna jotakin tässä järjestelmässä ei ole aivan oikein. Minä puhun henkilönä, joka on sitä mieltä, että oikeus yksityisyyteen ja turvallisuuteen ovat asioita, ne pitää kulkea käsikädessä, koska viime kädessä lainsäädännön tavoitteena on saada ihmiset kokemaan olonsa turvallisiksi mutta minusta turvallisuuden täytyy sisältää myöskin oikeus olla vapaa, ei seurattu, valvottu ja äh, ihonvärin tai kansallisen pohjalta tulla tuomituksi. Ja minä pelkään, että tämä lainsäädäntö ei suojaa täysin tällaisia oikeuksia. Ja tämän lainsäädännön selittävä osa on tehnyt selväksi, että eu kansalaisten tiedot saattaa muuttua yhteensopivaksi tietokantojen kesken. Tulevaisuudessa haluaisin kuulla myöskin komission ehdotuksesta, joka koskee asetusta, joka koskee kansallisia jäsen, henkilöstö henkilöstötodistuksen 7. huhtikuuta 2018, joka koskee sormenjälkeä ja joka kattaisi 370 miljoonaa kansalaista. Me olemme perusoikeuksien, unionin yksityisen oikeuden ja ja myöskin syyttömyyden perusteelta lähtevän toiminnan ja torjunnan vastaisuuden, sydänvastaisuuden eh, unioni. Ja minusta tämä esitys ei todellakaan suojele niitä perustavia oikeuksia eikä arvoja, joiden puolesta me toimimme. Mitä tulee sitten kustannuksiin? Minut täytyy vakuuttaa siitä, miksi EU tulisi käyttää eh, tällainen summa tällaisiin järjestelmään, joka vasta vuonna 2024 on toimiva. Vaan kun me on vielä saaneet edes kuulla kattavia perusteluja ohjelman laajuudesta, jolla tähän esitykseen, johon tällä yrityksellä pyritään puuttumaan. Ja herra Melo, kysymys on vain teknisestä valinnasta, vaan myös poliittisesta valinnasta, joka, jolla laajoja yhteiskunnallisia ja oikeudellisia vaikutuksia. järjestelmään muuttuisivat, ajattelen sitä, miten oikeusperiaatteita tähän asti on tulvittu, ja, ja ajattelen Euroopan tietosuojan kantaa. Tämä olisi myöskin piste, josta ei olisi paluuta takaisin. Tämä merkitsee myöskin niin erilaisia tietokantoja, jotka ovat olemassa, Europol ja, Europol ja eh, SIS ja eh, vastaavat, onko todellakin välttämätöntä, että on yhteinen identiteetti, joka on biometrisen tiedon pohjalta näinkissä järjestelmissä. Paitsi jos me nyt saamme muutettua koko tätä esitystä niin, että samaan aikaan hyvin suojelevia suojasäädöksiä, jotka koskevat ihmisen perusoikeuksia ja myös eh, ja myös tiet, tietoja sääntöjä sitä, kuka voi saada tällaisen määrän tietoa käyttöönsä. Jos tätä ei löydy, niin me emme pysty antamaan tukeamme tälle. Ja tämä lainsäädäntö vaatii erityistä ja täsmällistä ohjelmistoa, joka voidaan luoda vain, jota voidaan kehittää vain niin, että vain itse asiassa kourallinen yrityksiä pystyy toimimaan näissä ja, ja niistä, jotka ovat tietoisia, tietoisia, tunnettuja siitä, että ne pyskin tekevät tiettyjä poliisitoiminnan välineitä. Kiitos. Thank you. Uh, uh... Kiitos. Tämä ehkä vaan pidempää keskustelua. Sitten Guen puolesta Cornelia Ernst. Ja, vielen dank. Kiitos. Me olemme toistuvasti viime kuukausina korostaneet sitä, että yhteen toimivuus on välttämätöntä ja olemme sen takanakin. Me haluamme eh, yhteen toimivuutta, mutta meidän täytyy pohtia sitä, mikä nyt sitten oikein on järkevää. Me olemme puhuneet tästä asiasta lähtien liikkeelle terroriskusta, jota on toteutettu, ja olemme todenneet, että siksi tämä yhteentoimivuus on välttämätöntä. Mutta vastaako se, mitä nyt edessämme on sitä, mikä on välttämätöntä? Mitä tulee tähän eurooppalaiseen hakuportaaliin, se voimme ymmärtää, se on meistä hyvä, sellaista voidaan tarvita Muuten me emme puhuisi tästä yhteenvuorosta, jos tätä emme haluaisi. Mielestäni tämä on tärkeää, mutta se mikä sitten sen jälkeen tulee, tämä CIR, jos kaikki tätä katsotaan, niin silloin toteaa, että kysymys on pelkästään kolmansien maiden kansalaisten Eurodako mukana ja kaikki nämä jännittävät tietokannat, jotka tähän liittyvät. Kysymys on ihmisistä, jotka tulevat kolmansista maista. Ja silloin kysynkin, mistä syistä, ja syiden täytyy olla hyviä, mistä syistä te olette ylipäätään saaneet ajatuksen siitä, että tehtään tällainen esitys? Mitkä tilastolliset perustat ovat olemassa tälle? Mitä perustietoja on? jotka liittyvät esimerkiksi tähän identiteettiä tapahtuun petokseen. Mikä, millä perustalla se on niin merkittävä, että sitä varten tarvitaan äh, tällainen äh, oma äh, tietokanta? Ja sitten jos mietitään näitä lukuisia, lukuisten paljastamismenetelmiä, niin siinähän yhdistetään tietoja toisiinsa ja sitten katsotaan sitä, onko nimi olemassa eri järjestelmissä. Mutta kai tätä kautta voi, tähän voi liittyä tietoja ja siksi nämä tiedot, niiden täytyisi olla neutraalia. Tämä HitFleckään ei ole mikään neutraali järjestelmä vaan se vaan merkitsee huomattavaa puuttumista yksityis, yksityisyyteen, miljoonien kansalaisen yksityiseen. Jotkut puhuvat 280 miljoonasta ihmisestä, Esi- ja D-ryhmä puhui jopa suuresta määrästä. Nyt meillä on siis noin, sanotaan, noin 200-300 miljoonaa ihmistä, jotka jollakin tavoin ovat näissä tiedostoissa. EDPS on esittänyt valtaisa arvostelua, kansallisjärjestöt arvostelevat, jota tämä asia kiinnostaa mikä peru, perustelee, mikä on oikeudellinen mikä antaa oikeutetuksen tällaiselle järjestelmälle. Miten tähän, miksi hoidetaan maahanmuuttoon? Puhutaan maahanmuuton valvonnasta ja rikollisuudesta samalla hengenvetoon, saman hengenvetoon tällä voimakas. Tähän liittyy myöskin etinen profilointi. Ja tässä me epäilemme sitä, että tämä tarkoituksenmukaisuus ja asianmukaiset takuut, ne ovat ristiriidassa nämä, onko se jotka koskevat henkilötietoja, niitä, niitä vastaan rikotaan. Ja on, ei ole sitten mitään paluuta, jos tämä otetaan käyttöön tästä. Se on totta, me varmitsemme kyllä nyt ehdottomasti lisätietoa. Okay, um, Bodil, please. And then after that... Bodil. ja Peter Niedemüller ja Sofi. Bodil. Kiitos. Minäkin haluan aloittaa kiittämällä kahta esittelijää hyvästä yhteistyöstä, jota tähän asti olemme harjoittaneet ja varmaan niin tullaan jatkamaankin. Nyt meidän on sitten tehtävä omia tarkistuksiamme teidän ehdotukseenne, joten niitä ei tule 194, joissa tullaan äänestämään, vaan huomattavasti enemmän sitten, kun ajatellaan kompromisseja ja jotain muutakin mitä kollegani sanovat, niin sen lisäksi suuria ongelmia, jotka me olemme havainneet, liittyvät tietosuojaan, mutta myöskin syrjinnän kysymykset. Ja kuten sanoin kun aiemmassa kes, jo aiemmassa keskustelussa, että kun me otamme esille uusia sääntöjä, meidän pitää katsoa, että ne ovat sellaisia, että ne vastaavat tarkoitustaan, että ne ovat oikeassa suhteessa ja että niissä on olemassa suojamekanismit, joita tarvitaan. Meidän tarkistuksemme tulevat olemaan tämän mukaisia, siis menomaan se, mikä on tarkoituksenmukaista, mikä on oikeassa suhteessa ja mitä ovat nämä suojatoimet. Ja kun puhumme suojatoimista, tietosuoja on sitä, mutta myös sellaista, jotka liittyvät syrjintään. Cornelia puhui tästä profiloinnista ja vastaavasta, ja kuten Cornelia totesi, kysymys on pääasiassa kolmansien maiden kansalaisista, ja Tähän liittyvät myöskin silloin EU-kansalaisten perheomaiset tai turvapaikanhakijat tai henkilöt, jotka ovat pyytäneet EU-alueen viisumia. Joten on hyvin tärkeää tarkastella tätä myöskin syrjimättömyyden kannalta. Yksi asia, joka pitää ottaa esille, on se, miten eu kansalaiset, joilla on kaksoiskansalaisuus, miten heitä käsitellään tässä järjestelmässä. Mutta minä lopetan siksi, että aikaa oli kovinkaan paljon käytössä. Kiitos. Thanks, Budil. And, um... Kiitokset Budil ja edustaja Niedermüllerin puolesta. Edustaja Sippel, SDn riveistä. Peter cannot... Kiitokset, niin Peter ei päässyt tänne, joten hänen kommenttinsa tässä lukaisen. Mirjamin tavoin hän haluaa kiittää tästä ja hän kirjoittaa, että aikaa meni paljon ja se osoittaa, miten monimutkainen asia on. Ehdotukset ovat monimutkaisia ja hyvin teknisiä, mutta toisaalta kuitenkin ne osoittavat poliittista lähestymistapaamme sisä- ja oikeusasiain tietokantoihin. Komission ehdotuksessa ehdotetaan, että aikaisempi e- e- lähestymistapaa korvattaisiin ja hylättäisiin ja mennään ikään kuin sitten täysin toiseen suuntaan sisä- ja oikeusasioiden tietokannoissa, kun kaikki kolmansia valtioita koskevat henkilötiedot yhdistettäisiin toinen toisiinsa yhteen toimivuuden mielessä ja tehtäisiin sitten myös sinne biometriset yksiköt ja tämä kyllä pikemminkin unionilainsäädännön rajoja heilauttelee aika paljon. Ja tässä on nyt näyttänyt voimasuhteet muuttuvan ja suunnattomat määrät kolmansien valtioiden kansalaisten henkilötietoja olisi tiedossa, joten meidän täytyy miettiä, minkälaisia vaikutuksia tällä on ihmisten perusoikeuksiin. Mikä tahansa muu ehdotus samalla tavalla, niin tämäkin ehdotus kaipaa tuota suhteellisuustestiä, emmekä ole usko oikein siinä uskossa, että tämä ehdotus sen pääsisi, päästäisi läpi. Ja varjoesittelijät ovat sanoneet, että me olemme pyytäneet tällaista yhteen toimivuutta näiden laaja-alaisten IT-järjestelmien välille oli nimenomaan estää henkilöllisyyspetoksia, mutta me kuitenkaan ole nähneet tässä sen enempää ehdotuksia juuri siihen. Eli tässä on käytetty unionin veromaksajien rahoja huimat määrät ongelman ratkomiseksi, vaikkemme ole saaneet koko ilmiöstä riittäviä todisteitakaan. Ja komissio on osoittanut, että yhteentoimivuus ei kaipaa helpottaisi lisätietojen keruuta. Muistuttaisin komissiota siitä, että aivan äskettäin komissio on suositellut kolmea uutta tietokantaa kuitenkin, eli itse asiassa me jo keräilemme paljon enemmän tietoja nykyäänkin, ja jos se sitten yhdistetään näiden kuuden tietokannan yhteen toimivuuteen, niin me saisimme sitten paljon laajemman järjestelmän. Ei, se ole kyse, ei ole enää kyse pelkästä tietokannasta. Sitten myös tietojen säilyttämisehdotukset ovat erikoisia, kun tässä tietoja voitaisiin säilyttää pitkään. Tässä ikään kuin eh, nykyisiä säilytysaikoja aliarvioidaan kyllä. Me olemme käyttäneet keskusteluun pitkät eh, kuukaudet miettiessämme nykyjärjestelmää ja nyt sitten yhtäkkiä meiltä pyydetään täysin toisenlaisia lainsäädäntö, viranomaisia koskevia sääntöjä komission biometrinen tunnistuspalvelu ja yhteinen hakuportaali ja kaikkien kolmansien valtioiden kansalaisten tietojen sisällyttäminen sinne luo itse asiassa uuden tietokannan, vaikka sitä yritetäänkin meille myydä yhteen toimivuuden nimissä. Nämä muutokset itse asiassa heikentävät edeltäviä lähestymistapoja ja vaikuttaa poliittisesti sitten valtavasti niin Anteeksi, ei ole minun syyni, että olemme myöhässä, mutta kuitenkin eh, tällä on huomattavia poliittisia mm, vaikutuksia, eh, kun pyritään löytämään teknisiä ratkaisuja ilman suurta poliittista keskustelua. Ei me ole tässä aivan yksistämme, vaan virasto ja sitten työryhmä, yksityissuojan työryhmä ja monet muut ovat hyvin huolissaan tästä. Ja ryhmäni tavoitteena on to- tosiaan viedä nyt tarkistuksissa eteenpäin omaa huoltamme, mutta käydä kuitenkin rakentavaa keskustelua tästä asiasta. Ja minä itse haluan vielä sanoa, että, jo, että kun me katsomme näitä, tätä koko keskustelua turvallisuuspaketista, niin mikä on sitten kokonaisturvallisuusarkkitehtuuri tässä. Ja joskus näyttää siltä, että lintu on ikään kuin häkissä. Lintu on siellä turvassa, kissa ei sinne pääse, mutta lintu ei ole ollenkaan vapaa. Se on siellä häkissään alvariinsa ja sitä voidaan manipuloida, koska jos sitä ei halua enää kuulla, niin laitetaanpa sitten huppusen päälle ja se luulee, että nyt on yö ja voi tässä nukkua. Eli komission kannattaisi miettiä asiaa tälläkin, tästäkin kannasta. The Varttia vaille kymmenen tulkkaus päätyy. Sille ei voi mitään. Sofi ihan lyhyesti esittelijöille ja kollega muillekin vielä puheenvuoro, edustaja Holmaierille muun muassa. Question. Niin, kiitoksia. Ensimmäinen kysymys. Komissio ja sen pääosastot, ovatko ne keskustelleet laisinkaan Palantir-nimisen yrityksen kanssa tästä yhteentoimivuudesta. Onko komissio keskustellut suunnitelmista muiden yritysten kanssa? Jos kyllä, niin voisitteko kirjallisesti meille tämän vahvistuksen antaa? Toinen kysymys, vain kolme kohtaa. Ja toisaalta, Oletteko samaa mieltä, että mikäli tällainen järjestelmä luodaan, rakennetaan, kehitetään, niin se onnistuu vain ainoastaan yrityksen tai yritysten toimesta, jotka toimivat vain ainoastaan EUn lainkäyttöalueella, eikä missään nimessä sellaisessa maassa, jossa siihen voisi kohdistua haastetoimia ja mitä komissio tekee tämän varmistaakseen. Niin sitten lopuksi vielä, eikö ole aika lailla hassua, että me linkitämme erinäiset tietokannat ja annamme siihen sitten pääsyn. Sinänsä se on ihan hyvä asia, se helpottaa poliisien toiminnan tehokkuutta, mutta kansallisiin toimivaltuuksiin kuuluu tietojen suoja ja yksityisyyden suoja. Eikö se ole ihan päiväselvä asia? Olemme keskustelleet poliisidirektiivin täytäntöön panosta. Se on tässä yhteydessä hyvin tärkeä asia. Jos te pystytte kertomaan, että on olemassa kymmenen muutosta unionin lainsäädäntöön, miten aiotte varmistaa, että niin sanottu poliisidirektiivi pannaan täytäntöön? Tai että sitä lähdetään muokkaamaan, vaikka sitä ei ole pantu täytäntöön laisinkaan. Miten voitte varmistaa, että unionin laajuisesti kaikilla unionin kansalaisilla on yhteinen, yhtäläinen tietosuojan taso käytettävänä? Kollega Holmeier seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Komission ehdotus yhteen toimivuudesta on minusta myönteinen, sillä kun meillä on tietokantoja, on järkevää sitten käyttää niitä niin, että ne ovat niin järkevällä tavalla yhteydessä toisiinsa, että turvallisuusviranomaiset voivat todellakin meidän kansalaistemme turvallisuuden taata. Joten siinä mielessä minulla on päinvastainen kysymys herra komission esille. Minä toivoisin, että järjestelmät, niiden yhteentoimivuus, josta minä haluaisin kollega Sippelin äh, mainitsema arkkitehtuuria parannettavan niin, että toimitaan tavoitteellisesti käyttäen tietoja, jotka ovat käytettävissä, koska se on se, mitä parlamentti aina on vaatinut. Tämä tavoitteellinen toiminta merkitsee sitä, että tiedot, jotka ovat käytettävissä, että niitä myös käytetään kansalaisten turvallisuuden edistämiseen ja että niitä käytetään niin, tavoitteellisesti, että me saamme niistä maksimaalisen hyödyn kansalaisten hengen suojelemiseksi. Joten konkreettinen kysymykseni, joka koskee aikataulua. Aikataulu tämän yhteen toimivuuden osalta onko olemassa jokin konkreettinen aikataulu siitä, mihin mennessä halutaan toteuttaa tietyt askeleet ja millä tavalla tämä voi tapahtua tapahtua, miten parlamentti voi tätä tukea, miten parlamentti voi parantaa, auttaa parlamentti tämän arkkitehtuurin parantamista, niitä tietojen suoja, joka on nyt tärkeää, jonka pitää olla tasapainossa tähän, mutta myös kansalaisten turvallisuus ja hänen elämänsä voidaan turvata. May, may I ask the interpreters if they would just interpret my last sentence? Would that be okay? No? I'm begging now. Um, just to say, colleagues, um, and to the two rapporteurs, I mean, obviously the, the shadows in particular and but also the other members have now put on the table some quite pr profound other positions and so on, which no doubt you're doing through the shadow. Tulkit joutuvat valitettavasti ilmoittamaan uusia työehtoja koskevasta työriidasta parlamentin hallinnon kanssa ja siihen liittyvästä lakkovaroituksesta. Tästä johtuen tulkkaus päättyy täsmälleen aikataulun mukaisesti eli 21.45 eli nyt.